Okay, wait for members? Dear colleagues, good... Hyvät kollegat, hyvää huomenta. Hyvää iltapäivää oikeastaan. Niin. Ja tietenkin tervetuloa varapuheenjohtaja Viktor Kostantio, mutta ennen kuin menemme vuoropuheluun Euroopan keskuspankin kanssa. Haluaisin pyytää teitä hyväksymään esityslistan. Ja sitten minulla on kerrottava lyhyesti käynnissä olevista äh, toimintavälistä neuvosta. 28. maaliskuuta äh, kolmikantaneuvottelut, toinen äh, poliittinen kolmikantaneuvottelu 55 säännön mukaisesti Ekon ja Libe keskustelemme riskinanalyysistä, valvonnasta, voimuudesta parlamentin tarkistuksesta, joka selvittää myös tarpeen katsoa riskinarviointi rahanpesudirektiivin puitteissa, äh, käteisen väliaikainen pidätysaika. Sitä keskustellaan seuraavissa kolmikantaneuvotteluissa, mutta ollaan sitä mieltä, että poikkeuksia yleiseen säätöön voidaan ottaa käyttöön hyvin perusteluissa tapauksissa myöskin se, että on oikeussuojakeinot, puhuttiin tiedon vaihdosta vastuuviranomaisten välillä myöskin parlamentin tarkistus, että olisi kuluttajan tietojärjestelmän ja rahanpesututkintayksiköiden välillä tietojen vaihtoja. Vielä on erimielisyyksiä siitä, kuinka paljon aikaa tiedonsiirrolle on vastuviranomaisten välillä, vaikka joustavuutta kummallakin puolella oli. Komission täytyy vielä arvioida asiaa. EP oli avoin, mitä tulee tähän ajanjaksoon, johon tämä yhteys pannaan täytäntöön. Tietojen säilytys aika. Komissio, neuvosto pitää kiinni kannastaan, että se on sama kuin direktiivi. Se täytyy keskustella jos jäsenvaltioiden kanssa, onko joustavuutta rangaistuksista neuvosta. Äh, ymmärsi sen, että täytyy olla tietyt rangaistukset ja on valmis keskustelemaan kompromissista. Seuraava ja lopulli- toivottavasti lopullinen trilogi järjestetään 23. toukokuuta. Ja nyt siirrymme Euroopan keskuspankin vuosikertomukseen vuodelta 2017 ja olemme erittäin iloisia voidessamme toivottaa tervetulloksi varapääjohtaja Vitor Kostansion. Tämä ei ole pelkästään tavanomainen eh, esitys Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta. Tämä on myös erityinen tapaaminen, koska eh, Vitor Kostantion kausi varapääjohtajana eh, päättyy 31. päivä toukokuuta, siksi tämä on viimeinen eh, hänen vierailunsa täällä Ekonissa. Sen jälkeen, kun hän on ollut ei eh, vain kahdeksan vuotta varapääjohtajana, vaan 18 vuotta myös EKPn hallintoneuvostossa, joten haluaisin todellakin kiittää teitä teidän panoksestanne EKPn tärkeissä toimissa, kun se on ylläpitänyt euroalueen kestävyyttä, hintavakautta ja rahoitusvakautta, eikä pelkästään, rahoitusva- eikä pelkästään hintavakautta. EKP on ollut erittäin merkittävä toimia ja teidän roolinne on ollut myös erittäin tärkeä, joten haluaisin kiittää teitä teidän panoksestanne ja haluan toivottaa teille kaikkea hyvää tulevaisuudessa. Kiitoksia varapääjohtaja Kostantsio. Joten EKPn vuosikertomus, kuten tiedätte, on julkaistu EKPn äh, nettisivuilla tänään kello kolme. Se kattaa EKPn rahapolitiikan, äh, talouskehityksen. Se esittelee eurojärjestelmän toimintaa eri äh, vastuualueilla lisäksi kirje, jonka Draghi on lähettänyt Tajanille. Siinä on myös liite, jossa vastataan vuoden 2016 omaloitemietinnön kommentteihin ja kysymyksiin. Silloin esittelijä oli Juan Fernandes ja nämä asiakirjat on annettu jäsenille luottamuksellisina. Tähän mennessä ne olivat siis luottamuksellisia kello kolmeen asti tänä päivänä. Ja nyt haluaisin antaa varapääjohtaja Kustantsiolle puheenvuorolle. Te tiedätte, miten tämä toimii. Meillä on sitten nämä viiden minuutin kysymysvastauslotit. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää erityisesti ystävällisestä vastaanottosanoista, hyvän onnen toivotuksista sen jälkeen, kun jätän tehtäväni EKPn varapääjohtajana. Nyt aluksi haluaisin sanoa, että minulle on kunnia tosiaankin olla tänään täällä viimeistä kertaa tässä valiokunnassa esittämässä EKPn vuosikertomusta vuodelta 2017 EKPn varaan pääjohtajana. Haluaisin henkilökohtaisesti kiittää teitä kaikkia jäseniä Ekon valiokunnassa hyvästä vuoropuhelusta, jota meillä on ollut näinä kahdeksana vuotena. Maailma on muuttunut suuresti tänä aikana ja niin on EKP. The crisis, and in particular... Kriisi ja aivan erityisesti tarve puuttua matalan inflaation riskeihin, jopa deflaation riskeihin, vaatii, että laajensimme rahapoliittista välineistöämme, jotta täytämme mandaattimme. Ilman tällaista rohkeaa toimintaa laillisen mandaattimme rajoissa rahapoliittinen rahaliitto olisi voinut romahtaa. Aktiivisena osallistujana EKPn neuvostossa 18 vuoden ajan mukaan lukien varapuheenjohtajavuotena olen ylpeä, että olen ollut mukana näiden politiikkojen laatimisessa. Kuitenkin haluaisin muistuttaa teitä siitä, että poikkeukselliset instituutiset uudistukset, jotka liittyivät tähän alkuperäiseen minimalistiseen rahaliiton suunnitelmaan rakenteeseen. Tämä muutos ei ole vielä loppuun vietyä ja olemassaoloriskejä edelleenkin on jäljellä. Lainsäätäjinä te olette myös myötä vaikuttaneet näiden uudistusten eteen ja luotan siihen, että jatkossakin teette välttämättömän, jotta voidaan viedä loppuun vahva, onnistunut talous- ja rahaliitto vuosien aikana olette luottanut EKPlle ja antaneet sille eri vastuutilaisuuksia. Teidän roolinne pitää meitä tilivelvollisena on näkynyt tässä kehityksessä ja vuoropuheluhan jatkuu ja on huippuprioriteetti EKPssä jatkossakin. Nyt tästä on tullut tällaista hyvää käytäntöä. Annamme kirjasta palautetta teidän päätöslauselmimme vuosikertomuksestamme, niin kuin aikaisemminkin on tehty, niin kuin puheenjohtajakin sanoi, me julkaisimme tämän Julkaisemme, tämän, julkaisemme tänään tämän palautteen nittasuvuna. Tulen keskittymään euroalueen talouteen liittyviin päätöksiin 2017. Sitten korostan ratkaisevan tärkeää roolia, joka rahoitussektorilla on sille, että rahapolitiikkamme välittyy tehokkaasti ja missä oloissa se voi tukea talouden kasvua. 2017 euroalueen kasvuvauhti prosentti tuli erityisen vahvaksi ja laajapohjaiseksi. Inflaatio toisaalta pysyi maltillisena kaiken kaikkiaan ja se oli ja vieläkin on sellainen, että, sellainen, että odotetaan, että se nousee vain pikkuhiljaa keskiaikavälillä tätä taustaa vasten ja kun ajatellaan tarvetta harjoittaa kärsivällisyyttä, sitkeyttä, varo, varovaisuutta, varovaisuutta rahapoliittisessa toiminnassamme olemme uudelleen sopeuttaneet rahapoliittisia välineitämme. Tämä rekalibraatio edelleenkin äh, aiheuttaa rahapolitiikan kasvua tukevaa toimintaa, että saadaan aikaan normaali inflaatiotaso, joka on perustavoitteena. 2017 alussa euroalueen elpyminen pikkuhiljaa vahvistui, mutta riskit näkymissä vieläkin viittasivat kasvun laskuun. Puolivälissä vuotta kasvuvauhti oli vain vahvistunut ja tuotantolaini hiukan nopeammin kuin oli ennakoitu. Kielteiset skenaariot, kuten ne, jotka liittyvät deflaatioriskeihin, olivat pitkälti hävinneet kokonaan. Tämän takia sopeutimme ennakoivaa viestintäämme ja poistimme viittauksen mahdollisiin lisää korkoleikkauksiin myöhemmin tänä vuonna. Reipas kasvu varmisti sen, että inflaatio pikkuhiljaa oli palaamassa tavoitteen kohdalle kuitenkin. Hintakehitykset jatkuivat maltillisena ja pohjainflaatiotoimet eivät vielä osoittaneet vakuuttavia merkkejä kestävästä nousutrendistä. Tämä oli kontekstina lokakuun päätöksillemme silloin erityisesti ilmoitimme, että vähentäisimme netto-omaisuuserien osto-ohjelmaamme 30 miljardiin kuukaudessa tammikuusta lähtien. Samanaikaisesti me laajensimme aiottua horisonttia omaisuuden omaisuuserän osto-ohjelmassamme syyskuulle 2018 sen ylikin, jos tarvetta on. Joka tapauksessa siihen asti, kunnes neuvosto voi nähdä, että ollaan palattu vahvan inflaation tielle ja ollaan lähellä inflaatiotavoitetta. Lisäksi päätimme la- pidentää mm, kiinteäkorkoisia tarjousmenetöitä täysimääräisinä ja, ja viestimme EKPn perusohjauskoroista uudelleensijoituspolitiikassamme koko viime vuoden ajan. Rahapolitiikka toimemme tukivat lainan ottomahdollisuuksia yritykseltä kotitalouksille, näin vahvistettiin luottotusta euroalueella. Sitten kun ajatellaan muita toimenpiteitä, joihin ryhdyttiin 2014 vuoden alku puolivälistä lokakuun 2007 saakka. Euroalueen kokonaisvaikutus BKT hen molemmissa tapauksissa arvioidaan 1,9 perusprosenttiyksikköön kaudella 2016-2020. Nyt haluaisin käsitellä rahoitussektorin roolia siinä, miten rahapolitiikkaamme välittyy. Rahoitusrakenne yksityissektorilla, joka ei ole rahoitusalaa, on huomattavasti muuttunut viimeisen kymmenen vuoden ajan. Sillä on selkeästi keskeinen rooli rahapolitiikkamme välittymisessä reaalitalouteen ja missä määrin kestetään erilaisia häiriöitä ja sokkeja. toisin kuin USA, missä markkinaperusteinen rahoitus on vallalla euroalueella. Muut kuin rahoitusalueen yritykset ovat perinteisesti luottaneet pitkälti pankkeihin rahoittaessaan toimintaansa. Tämä kuitenkin on nyt muuttunut muuttumassa dramaattisesti, kun rahoituslähteet, jotka eivät tulleet pankeista, ovat tulleet paljon merkittävämmäksi sen jälkeen, kun kriis, rahoituskriisi alkoi. Kokonaisomaisuus omaisuuserät investointirahastoissa prosenttein suhteessa pankkeihin nousivat 16 prosentista 2007 44 prosenttiin viime vuonna. Pankkilainojen prosenttiosuus kokona, yritysten kokonaislaina tai rahoituskannassa 2017 oli juuri yli 12 prosenttia. Ja kun otetaan vain huimien velkavälineet, eikä oteta huomioon om, om, oman pääoman rahoituslähteitä, pankkilainat edustivat vain 28 prosenttia yrityksistä jotka eivät ole rahoitusalan yrityksiä. Rahapoliittiset toimet, joihin ryhdyttiin 2014 puolesta välistä eteenpäin, ovat vaikuttaneet ratkaisella tavalla pankkiperusteiseen välittymiseen. Olemme arvioineet, että vuosi kar, vuostainen kasvu luotoissa yrityksille on ollut suuri, olisi ollut puolet vähemmän, vähemmän ilman toimiamme näin pankit ovat voineet lisätä luototustaan yritykselle on rajoitettu yritykselle on vähän mahdollisuuksia antaa joukkolain rahoitusta. Sitten kun on rajoitettu euroalueen yrityksiä erityisesti, on, me olemme ottaneet käyttöön yrityssektorin osto-ohjelman. Tämä on rohkaissut yritysten liikkeeseen laskuvolumia ja vähentänyt jouk- yritysten joukkolainojen tuottoa. On parannettu rahoituksen saatia sekä suurissa että pienissä yrityksissä. Tämä on erittäin tärkeä investointien kannalta ja tarvitaan erilaisia rahoituksen lähteitä yksityissektorille. Tätä kautta saadaan taloudellista kestävyyttä aikaan. Tätä kautta vapautetaan tilaa pankeille. Ne voivat silloin lisätä luototusta pienille yrityksille. Sitten toiseksi haluan keskittyä siihen, että EKPn rahapolitiikan välittyminen hyödyttää tervettä rahoitusalan sektoria. Tämän takia käsittelisin rahoitusvakausriskejä ja makrotason vakauspolitiikkoja euroalueella ennen kuin käsittelen tarvittavia sääntelyuudistuksia Rahoitusvakaustilanne euroalueella on kehittynyt myönteisesti viime vuoden aikana. Sitä on tukenut parantunut taloudellinen tilanne. Kuitenkin neljä pääriskiä edelleenkin on olemassa ja niitä seurataan valppaasti tällä hetkellä. Ensinnäkin nopeat huomattavat riskipreemioiden muutokset globaalilla rahoitusmarkkinoilla ovat edelleenkin huomattavia, kun edelleen ihmiset pyrkivät löytämään tuottoa maailmanlaajuisesti. Toiseksi euroalueen pankit, pankeilla oli haasteellisia tuottavuusnäkymiä, kun ne kärsivät muun muassa järjestämättömistä lainoistaan. Sitten vieläkin korkea velkaantuneisuuden taso on huolestuttavaa ajatellen sekä yksityistä että julkista sektoria niiden velan kestävyyttä. Sitten neljäksi euroalueiden investointirahastot ovat laajentaneet toimintaansa ja lisänneet riskinottoaan ja kuitenkin on ollut tällaisia epäsuhtia likviditeetissä. Jotkut näistä riskeistä riippuu vahvasti globaalista kehityksestä, kun taas toiset mukaan lukien kiinteistöriskit ovat erityisen ja niihin pitäisi puuttua makrovakauspolitiikkojen kautta. Vaikka en näe mitään suurempaa hajoamista euroalueen kiinteistömarkkinoilla kokonaisuudessaan, hinnan nousut joissakin maissa vaativat oikeita vastauksia käyttämällä makro tason vakauspoliittisia välineitä. Kun ajatellaan epävarmuutta, joka liittyy yksittäisten toimenpiteiden vaikutukseen, tarvitaan sopivat välineet, joihin voi kuulua myös lainanottaja, perusteiset toimenpiteet, luototusaste tai velanhoitokulujen suhde tuloihin tai tiukat riskipainotukset. Näitä välineitä ei ole käsitelty vaikka varaisuusdirektiivissä tai asetuksessa. Siksi toivomme, että jatkuva näiden kahden asiakirjan tarkastelu tulee laajentamaan makrovakausvälineistöä ja yksinkertaistaa käyttöönottomenettelyä kun aletaan käyttää näitä välineitä kansallisella tasolla josta säädetään artiklassa 458 CRR-asetuksessa. Tätä kautta makrovakauden valvojaviranomaiset voivat toimia tehokkaasti, tuloksellisesti ja ripeästi. Sitten pitäisi löytää järjestelmäriskit varhaisessa vaiheessa mukaan lukien makrotalousriskit. Tämä on äärimmäisen tärkeää, että voidaan säilyttää rahoitusalan vakaus, vahva rahoitussektori, voidaan varmistaa vain, jos meillä on vahvat sopivat aset sääntelyt olemassa. Kriisin jälkeen kansainvälinen rahoitusalan sääntely on uudistunut mittavalla tavalla ja nyt sitä on viety loppuun Baselin puitteet. Mutta työ on vielä valmista. Täysimittainen pankkiunioni, niin sen pitäisi olla meille ykkösprioriteetti, jotta voimme vahvistaa vakautta ja lisätä järjestelmän terve- terveyttä ja Euroopan parlamentilla on tässä ratkaisevan tärkeä rooli. Huomattava riskinvähennys on jo saatu aikaan. Pankkien vakavaraisuussuhde on nyt hyvällä tasolla ja MREL-vaatimukset on otettu käyttöön. Sijoittajan vastuu on otettu huomioon VRD-direktiivissä ennen kuin eh, vakausmekanismi puuttuu tilanteeseen. Sitten yksityisen sektorin velka on vähentynyt. Meidän, meistä tämän pitäisi vapauttaa neuvottelut edisjärjestelmästä. Osana näitä neuvotteluita tarvitaan lisää laadullista riskin vähentämistä jo kolmella alueella. Ensinnäkin harmonisoidaan ja parannetaan maksukyvyttömyyspuitteistoja. Toiseksi äh, säännöllisesti tarkastellaan edistystä, jolla pyritään vähentämään järjestämättömiä lainoja. Kolmanneksi poistetaan turhia kansallisia vaihtoehtoja ja harkintavaroja, niin kuin EKP on vaatinut siitä lähtien, kun Euroopan pankkivalvonta järjestelmä otettiin käyttöön. Uskon myös, että jos, että jo voidaan sopia Euroopan vakausmekanismista, tarvitaan maksukykyisyys ja va- maksuvalmius varautumisjärjestelmä, se on mahdollista. Tämä viedään loppuun mahdollisimman nopeasti, jotta voidaan lisätä kriisinratkaisupuitteiden toimimista. Sitten kun tulee muuhun kuin pankkialan, on ratkaisevan tärkeää, että vakavaraisuuspuitteet sopeutetaan niin, että otetaan huomioon sen merkittävyys rahoitusvakaudessa ja rajataloudessa. Tässä mielessä olen tyytyväinen komission ehdotuksesta että siitä, että suuret investointiyritykset, jotka toimivat pankin kaltaisella tavalla, ne, niitä pidettäisiin luottolaitoksena ja ne alistettaisiin pankkivalvontaan Euroopassa. Rahoitussektori, sektori tarvitsee äh, säännellä ja estää, ettei synny epävakautta, ja, e, niin se voi kuitenkin myös tukea kasvua. 1990-luvun lopusta olemme nähneet, että äh, työn tuottavuus kasvu on hidastunut ja nyt ollaan ehkä vain noin yhdessä. prosentissa. Sitten on vahvoja näyttää siitä, että tämä tuottavuuden hajautuminen liittyy myös uusien alojen yrityksiin ja jälkinossa olevien yrityksiin pääoman huonoon jakoon ja käyttöön. Halutaan myös auttaa tervettä pankkisektoria joka on hyvästi integroitu EUn päämarkkinoihin. Tätä kautta voidaan myös lisätä kasvua Tämän takia EKP on, on vahvasti tukenut pääomamarkkinaunionin hanketta sen alusta lähtien. Jos monimuotoisetaan rahoituslähteitä Euroopan ei-rahoitusalan yrityksille näin tehostaen rahapolitiikan su- suivaa välittymistä, pääomamarkkinat ovat tässä ratkaisevassa roolissa ja tukevat pankkiunionia vetoan kaikkiin sidosryhmiin, jotta ne tehostavat toimia, jotta saadaan aikaan aidot pää, aito pääomamarkkinaunioni. Sitten vielä lopuksi yksi avainoppeja kriisistä oli se, että EKPn rahapoliittiset toimet ja politiikat, joita tarvitaan, voidaan tarttua haasteisiin rahoitussektorilla, ne olivat todellakin täydentäviä tehokkaampi, vahvempi pankkisektori ja rahoitusmarkkinat edelleen parantaa rahapolitiikan välittymisen teho, tehostumista ja sen kanavia ja näin tukee EKPn politiikkoja. Tämän takia on olennaisen tärkeää, että edelleen edistymme pankkiunionissa ja pääomamarkkinaunionin rakentamisessa. Tässä onnistutaan luotan siihen, että vahva suhde Euroopan parlamentin ja Euroopan keskuspankin välillä jatkuu. Ja sen olen itse nähnyt, niin sillä tulee ja on varmasti jatkossakin myönteinen rooli. Kiitoksia. President Kiitoksia oikein paljon varapääjohtaja Konstantio näistä kommenteista ja tietenkin parlamentti on hyvin sitoutunut tähän kunnianhimoiseen, mutta tarpeelliseen äh, lainsäädäntöagendaan, josta puhuitte, ja myöskin siitä, että ylläpidetään hyviä toimielimien välisiä suhteita EKP, että parannetaan niitä. Näin olemmekin yrittäneet tehneet tässä viimeisessä kirjeenvaihdossa, joka liittyy teidän, ja, te, teidän jatkajanne nimittämiseen. Seuraavaksi Burkhard Waltz. Kiitoksia puheenjohtaja. Sydämelliset kiitokset varapääjohtaja mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Minäkin olen erittäin iloinen siitä, että olette täällä vieraana valiokunnassamme tänään. Minäkin haluan ryhmäni nimessä kiittää rakentavasta yhteistyöstä viimeisen kahdeksan vuoden aikana. EKPn vuosikertomuksen julkaisemista vuodelle 2017 olemme odottaneet jännityksellä, koska viime vuonna ensimmäistä kertaa vuoden 2008 rahoituskriisin jälkeen sanoitte, että kurssi on varovasti muuttumassa Euroopassa. Tämä omaisuus erien osto-ohjelman lyhentäminen alkoi Tätä kaikki odottivat Euroopassa, monet odottivat vähän vahvempaa toimintaa, koska makrotaloudellinen ympäristö on Euroopassa kehittynyt myönteiseksi. E, Inflaation prosenttia ja talouskasvukin vuodesta 2017 on ollut myönteistä. Kuitenkin vain hyvin hitaasti olette kääntämässä kurssia rahapolitiikassa. Fedhän Yhdysvalloissa on huomattavasti pienentämässä tasettaan. EKP taas on tätä vastoin hyvin varovainen siksipä haluaisin kysyä teiltä, millaisia odotuksia teillä on EKPn taseen kehityksen suhteen pitkällä aikavälillä ja jos tase pysyy näin laajana tai tällaisena kuplamaisena, niin millaisia riskejä siihen sisältyy? Thank you very much paljon kiitoksia ystävällisistä ne ensiksi ja kysymyksestä myös. Kyllä me olemme olleet varovaisia. Erityisesti verrattuna Yhdysvaltoihin, mutta kummankin alueen suhdannekierto on poikennut toisestaan. Meidän tavoittamme on inflaatio. Ja se ei ole vielä täysin reagoinut tavamallamme tavalla. Mainitsitte 1,4 maaliskuussa. Helmikuussa se oli 1,1, siis inflaatioaste. Kuten tiedätte, viimeisen neljän vuoden aikana kotoinen perusinflaatio on pysynyt vain yhden prosentin asteella. Joten inflaatio on normalisoitumisen vuoksi meillä täytyy olla varovaisia. Mutta me olemme valmiita sopeuttamaan ja muuttamaan politiikkaamme kehitysten mukaan. Olen aivan varma, että tämä jatkuu tulevaisuudessakin, kun tilanne toivottavasti paranee. Olemme luottavaisia sen suhteen, että inflaatiotilanne kehittyy huolimatta siitä, että henkilöstömme inflaatioennusteiden mukaan keskimääräinen inflaatioaste tulee olemaan 1,4 prosenttia ja ensi vuonnakin saman, joten prosessi on asteittainen. Meidän pitää olla varovaisia välttääksemme sitä, että varhainen voimakkaasti rajoittava politiikka saisi meidät tältä polulta pois että kokonaisuudessaan politiikka on toiminut. Tämä merkitsee kuitenkin sitä, että poikkeukselliset toimet loppuvat ja tämän jälkeen keskuspankin taas se pienenee. En tiedä, mitä tulevaisuus tuo muassaan, enkä pysty vaikuttamaankaan siihen, mutta painottaisin kuitenkin sitä, että Yhdysvalloissa on käyty pitkään keskustelua keskuspankin taseen tulevaisuudesta, eikä vieläkään ole selvää, jos liittovaltion keskuspankki pyrkii samanlaiseen niukkaan taseeseen kuin aikaisemmin. Nykyisellä tasolla se tietysti jää, se tulee pienemmän, mutta jääkö taseeseen jonkun verran arvoeriä? Tähän olisi syytä, jotka liittyvät yhtäältä rahoitusjärjestelmän vakauteen, mutta myöskin siihen, että kaikkialla maailmassa, kuten johdannossa mainitsin myös Euroopassa, pankit vähentävät osuutta talouden rahoittamisessa. Ra- ra- raportiikan pitäisi vaikuttaa korkotasoon, mutta tämän tavoitteen saavuttaminen on monimutkaisempaa, koska välitysmekanismi ei kulje enää ainoastaan pankkien kautta. Tästä Yhdysvalloissa keskustellaan, mutta tämä on pikemminkin kommentti. Tässä ei ole mitään politiikkaa takana. Olen varma, että kaikkien keskuspankkien taseet pienenevät ja Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Japanissa. Niille kaikkien täytyy sopeutua poikkeustoimien jälkeen. Thank you very much. I would... Kiitos oikein paljon. Haluaisin jatkaa siitä, mihin Burkhard Baltz jäi ja katsoa asiaa vähän eri näkökulmasta, koska tietenkin sanotte ja vuosikertomuksessa sanotaan, että rahapolitiikan pitää olla varovaista siinä mielessä, että palataan taas normaaliin, koska hintakehitys, kuten jo sanoitte, on vähäistä. Ja olemme keskustelleet tästä myös pääjohtaja Draagin kanssa monen otteeseen, ja hän on äh, sanonut, että äh, yksi syy äh, sille, että näin on, on että palkkakehityskin on hidasta. Joten lähtien tästä, niin mielestäni on mielenkiintoista ja jännittävää se, että vuosikertomuksessanne kaksi asiaa mainittu yksi toisensa jälkeen. Ensin sivulla 22 keskus, puhutte rakennemuutoksesta ja sanotte, että tämä on äh, lisännyt äh, työllisyyttä ja sitten äh, teillä on tällainen liike-elämän tutkimus, jolla haluatte sanoa, että mitä uusia uudistuksia tarvitaan jatkossa, lisättävä joustavuutta, on yritettävä tehdä työaikajärjestelystä joustavampia, että voidaan helpommin käyttää lyhytaikaisia sopimuksia. Nämä ovat pääprioriteetteja. Sitten tässä kaaviossa näemme vähimmäispalkka. Tällaiset muut kysymykset ovat tutkimuksen mukaan sellaisia asioita, jotka eivät ole tärkeitä. Sitten menen seuraavaan lukuun, jossa puhutaan siitä, että mikä ei toimi ja miksi tämä Filipin käyrä ei toimi. Ja sitten ähm, tässä kertomuksessa sanotaan, miksi se ei toimi. Ja sitten äh, uusimmat rakenneuudistukset, jotka liittyvät äh, työmarkkinasopimuksiin ja muuta. Siis tämä on vähän ristiriitaista. Toisaalta ehdotatte äh, rakenneuudistusta, joka äh, noudata tätä perinteistä konseptia ja sitten samanaikaisesti tunnistatte, että tämä on yksi syy, miksi meillä on vähäistä palkkadynamiikkaa ja niin poispäin. Joten miten arvioitte tätä asiaa? Voisitteko vähän ehkä olisi hyvä laajentaa EKPn neuvonantajien joukkoa liikemaailma näkee asian ehkä näin, mutta olisi hyvä myös ottaa muita näkökulmia mukaan EKPn vuosikertomukseen. You just, uh... Kiitos. Kuten totesitkin, tämä sorvetutkimus, johon viittasit, on ainoastaan yritysten mielipiteitä, yritysten vastauksia sorvetutkimukseen. Ne ovat niiden mielipiteitä sitä kannattaa alleviivata, on keskustelun tästä mahdollisesta ristiriidasta. Ja on odotettavissakin tavallaan, että nämä ovat muutoksia, joita puolustusjohto haluaa. Tällaista keskustelua yhteiskunnissa me käydään näistä ongelmista. Ja kysymys joustavuudesta ja lainsäädännöstä ylipäätään. On hyvin monenkirjavaa e- euroalueella. Ei ole mitään verokiarvoa, Vaikka sen kehittyneemmistä, vahvemmista maistakin, huomaatte, että kun OECD julkaisi työvoimajoustavuusindikaattorit. Maa, jossa on vähiten joustavuutta, työlainsäädännössä on Saksa. Koska kriisin aikana on tehty uudistuksia monissa maissa, niin tämä maisema muuttui merkittävästi. Ja osa tästä elpymisestä, joka tapahtui vähän myöhemmin, uudistusten jälkeen teollisuuden paranneminen ja kasvu voidaan yhdistää noihin muutoksiin. Tiedetään myöskin. Ja paljon empiiristä tutkimusta, akateemista tutkimusta, empiiristä tietoa, että työmarkkinoiden rakennemuutokset niiden välitön vaikutus on palkkojen aleneminen. Tämä tiedetään hyvin. Ja kun puhutaan esimerkiksi Philips-käyrästä, eli työttömyysasteen ja inflaation suhteesta, annetaan se, että kun työmarkkinoilla tapahtuu voimakkaita uudistuksia, palkat tuppaavat laskemaan. ja reaktio ja inflaation vaikutus sitä kautta on uudistusten aikana sellainen, että inflaatio reagoi vähemmän työmarkkinoiden oloon. Kysymys ei ole ristiriidasta, vaan tämä on ajatuskysymys. Thank you. The point is when the second time. Kiitos. Kysymys on, että milloin tämä toinen vaihe alkaa ensi, toisessa kerrassa pitäisi mennä ylöspäin. It is important also because it's... Tämä on tärkeää myös siksi, että se että tutkimuksemme osoittavat, että me iso inflaatio, inflaatio vaikuttavien tekijöiden tutkimuksen osana LIFT-projektia, joka on meidän verkkosivuilla, ja tässä tutkimuksessa näette, että toisin kuin Yhdysvalloissa ja muussa maailmanosissa siis Philips-käyrä – sen vaikutus su- suhteessa talouden löysään ylikapasiteettimuutoksiin se on vähäisempää. Eli tämän alkuvaikutuksen jälkeen niin taloustieteilijät tuntuvat hyvin, joka on hyvin dokumentoitu. Rakennemuutoksilla on alkuvaikutuksensa, että Philips käydään käyryys on muuttunut ja se odotettavaa. Bernd Luke. Hyvää päivää, herra Tulee puhumaan Saksaa. Haluaisin esittää teille kysymyksen rahoitusalan vakaudesta, erityisesti kun on kyse pankkien tilanteesta euroalueella ja myös Saksassa. EKP kertomuksessaan käsittelee tilannetta hyvin Harvasanaisesti te tunnistatte kaksi tekijää, jotka vaikuttavat pankkien äh, kannattavuuteen. Puhutte alhaisista korkotasosta ja myöskin alhaisista äh, korosta talletuksille keskuspankissa. Ette kuitenkaan mainitse tätä hyvin alhaista äh, korkorakennekäyrää. Mm kun on kyse pitkän aikavälin lainoista ja yhden aikavälin talletuksista. Tämä vaikuttaa siihen ja tekee siitä vähemmän kannattavaa ja siksi pankkeja painostetaan yhä enemmän sijoituksiin eli sijoituspankkeja kiireiksi. Juuri kun katsotaan Deutsche Bankin kriisiä, josta puhutaan lehdistössä, en odota, että kommentoitte Deutsche Bankia, tiedän, että ette te se tee sitä, mutta se on esimerkki pankista, jolla on suuria ongelmia, siksi haluan sen mainita. Samantyyppisen tilanteen edessä on Commerzbank Saksassa. Eli tällaisen kehityks, tällaista kehitystä vastaan halusin kysyä, että millainen vastuu EKPllä on äh, tunnettujen liikepankkien mm, heikosta kehityksestä, jotka ensin selvisivät hyvin rahoituskriisistä ja nyt jälkeenpäin johtuen korkokehityksestä ovat suuressa vaikeuksissa ylläpitää perinteistä liiketoimintamalliaan ja toimia kannattavasti. Ja miten EKPn politiikkaa voitaisiin muuttaa niin, että kannattava liikepankkitoiminta Saksassa ja Euroopan unionissa olisi jälleen mahdollista? Kiitoksia. For your question. Kiitos kysymyksestänne. Ensimmäinen huomio. Pankkien tuottavuustilanne eri maissa ja myös maiden sisällä on varsin heterogeeninen. Ja se osoittaa, että useimmiten matalat korot eivät tätä selitä, eivät selitä näitä kannattavuus- ja tuottavuuseroja Tämä pätee euroalueen, mutta nyt kuitenkin lainaisin esimerkkejä, joka tulee euroalueen ulkopuolelta Ruotsista. Ruotsissa keskuspankin korot ovat alempana kuin meidän euroalueen korkomme, siis alempana. Alpsalla on kielteisiä korkoja 0,75 prosenttia. Ja huolimatta tästä eh, Ruotsin pankki osakkeen tuotto on lähellä 12 pääomaa. 2 prosenttia euroalla 16 merkittävää pankkia, niin viime vuoden kolmannella neljänneksellä, niin lopultakin oltiin seitsemässä prosentissa, mitä tulee oma pääoma tuottoon. Se on siis 12 siellä, ja kun sitten katsoo ja ver- yrittää ymmärtää, miksi näin on, niin paras selitys, jonka nyt voimme löytää, on, että tässä kyseessä on ero kust- pankkien kustannustehokkuudessa. Jos laskee suhteen pankkien kokonaiskustannuksissa ja kokonaisomaisuudessa, ei siis tuloissa, koska se liittyy muuhun, mutta puhutaan vain kustannuksista ja omaisuuseristä. Kustannukset per omaisuuserä Pohjoismaisissa pankeissa yleensä Ruotsissa on puolet siitä, mitä se on euroalueella, siis puolet. Ja tämä on korkeampi Saksassa kuin muissa Euroopan maissa. Ja jos katsotaan taaksepäin ajassa, keskiverto tuottavuus Saksan pankkeissa on ollut alemmalla tasolla kuin keskiarvo e-, Euroopassa syistä, jotka ovat ymmärrettäviä eikä niihin liitty minkäänlaista negatiivista näkemystä. Se asia vain on näin. Ja tälle on monia hyviä syitä, että näin on juuri tapahtunut. Mutta tämä vain osoittaakseni, että kan- pankkien kannattavuusmäärä ja erot, joita näemme sekä maiden välillä että Saksan sisällä muun muassa, niin tätä ei voida selittää yleisellä, yhtäläisellä alhaisten korkojen ympäristöllä, joka koskee kaikkia Concerning the yield curve and, and the... Ette vastannut kysymykseenne, äh, kysymykseeni. Marks. Olen pääsemässä siihen esittämään vaan vastaavan kysymyksen kontekstiin, koska minusta teidän kysymyksenne tavallaan implikoi sitä, että selitys matalalla kannattavuudella on matalat korot, jotka olemme pitäneet yllä. Ja niin kuin minä sanoin, on monia vastaesimerkkejä, joita löytyy euroalueelta ja sen ulkopuolelta, jotka osoittavat, että näin ei ole. Tämähän liittyy joissakin maissa järjestämättömiin lainoihin, mutta ei Saksassa ole tämä tilanne. Saksan pankeissa, sen tiedämme, mutta jos tarkastellaan kustannustehokkuutta Saksan pankeissa yleisesti, huomaa, että tämä paremman selityksen näille eroille. Sitten tuottokäyrä on mikä on. Ja USAssakin sen jälkeen, kun he lopettivat tämän määräisen elvytyksen, tuottokäyrä on tullut tasaisemmaksi viime vuoden aikana. Joten kuten te tiedätte, keski- ja pitkäaikavälin korot, niihin vaikutetaan rahapoliittisesti. Meidän tapauksessamme vieläkin ostamme joitakin omaisuuseriä keskiaikavälillä, näin ei ole USAssa. Nämä korot niin korkein yleensä vastustava, vaikuttavat sijoittajien käyttäytyminen ja näkemykset, miten he sijoittavat joukkolainoihin. Ja se seikka, että tuottokäyrän äh, on laskenut myös USAssa ja on aika liitteä. Se liittyy sijoittajien käsitykseen, näkemykseen siitä, että seuraavina vuosina ei tule olemaan kovin kas, korkea kasvua tai korkea inflaatio, ja siksi nämä korot ovat alhaalla. Kyse ei ole vain rahapolitiikasta, joka olisi vastuussa suhteellisesta keskiaika, keski- ja pitkäaikavälin koroista, joten tätä piirrettä korkokäyrässä ei voida liittää vain meidän rahapolitiikkaamme, vaan paljon laajempiin ilmiöihin ja olosuhteisiin, jotka ovat johtaneet ja johtavat siihen, että sijoittajat tällä tavalla vaikuttavat keski- ja pitkäaikavälin tuottoihin. Kiitoksia Wolf Klint. Varapääjohtaja viimeisimmät vaalit Italiassa ovat vahvistaneet niitä poliittisia ryhmiä, joita ei pidetä erityisen Eurooppa-myönteisenä. Se, mikä on vielä äh, huonompi asia on se, että niitä ei myöskään tunneta siitä, että ne välttämättä haluavat panna täytään tarpeellisia uudistuksia. Mikä on EKPn kanta, kun arvioidaan tätä kehitystä? Katsotteko peloissanne, että Italiasta voisi tulla todellinen uhka euroalueelle tulevaisuudessa? Toinen kysymys Target kaksi lukujen kehitys on mennyt vain yhteen suuntaan, niin tämän ylöspäin. Ja Saksan Bundesbank on nyt noin 900 miljardin velkoja, kun katsotaan muita pankkeja Euroopassa. Toisin kuin Yhdysvalloissa, jossa Fed-järjestelmässä on tasapainotettava jäljellä asettavat positiot kerran vuodessa huhtikuussa. Euroopassa näin ei ole. Voiko se johtua siitä, että järjestelmän isät eivät ajatelleet niitä ongelmia, jotka saattaisivat syntyä? Kolmas kysymys on, mitä ajattelette Macronin ehdotuksesta? Hän haluaa ottaa käyttöön euroalueen budjetin noin 3-4 prosenttia BKTstä. Se on varsin suuri summa. Hän haluaa ottaa käyttöön valtiovarainministerin ja myöskin euroalueen parlamentin. Kiitos. Thank you very much for your questions. Very... Paljon kysymyksistä, erittäin laaja-alaisista sellaisista. En ole varma, pystynyt kaikkeen vastaamaankaan. En ennustele mitään Italian suhteen. On italialaisten asia päättää politi- politiikastaan ja sitten katsotaan. En ennusta mitään siis. Sinä Target 2 järjestelmä. Kestäisi aika kauan käydä tämä koko Target 2 järjestelmä. Sehän heijastaa välittömästi ja väistämättä sitä, että meillä on yhteisvaluutta. Koska Target 2 heijastaa ainoastaan eri transaktioiden virtaa, rajat ylittävien transaktioiden virtaa eu -ssa. Ne ovat tietysti euromääräisiä transaktioita ja virtoja. Se ei ole mekanismi, joka tarjoaa luottoa tai lainoja minkään maan taloudellisille toimijoille. Toimijoilla on euroja, ja kun euromaksut menevät toiseen maahan, kulkevat pankkien kautta keskuspankkiin ja sitten maksun loppusaajalle. Ja käytössä ovat eurot. Jos e- eurojärjestelmän tilijärjestelmä olisi ollut toisenlainen, niin kaikki kaikki transaktiot olisivat olleet EKPn keskitetyssä taseessa euroalueella. Silloin ette näkisi mitään kansallisia Target 2-taseita. Ne olisi konsolidoitu keskitetty taseeseen. Mikä merkitsee sitä, että jos joku maa jättäisi rahaliiton, tuon keskuspankki olisi vastuussa muille keskuspankille vain, jos joku maa jättää euroalueen. Muuten mitään ei voi tapahtua, koska tämä on ainoastaan euroalueen euromääräinen virtojen järjestelmä. Kaikilla euroalueen keskuspankkeilla tase on plussalle enemmän vastaavaa kuin vastattavaa. Ne kykenevät tekemään maksuja, jos tarvittaisiin. Target 2 virrat ovat kasvaneet. Sanotte tämän ja julkaisussa me Volatiinissa me olemme useamman kuin kerran selittäneet, miksi näin on käynyt viime aikoina. Tämä on lähinnä yhteydessä meidän osto-ohjelmaamme. Koska näiden transaktioiden suorittaminen, kun meille myydään arvopapereita, niin nämä toiminnot ovat ylimaissa ja tämä selvittää miksi taseet ovat mitä ovat, ja korrelaatio on erittäin voimakas. Tämä ei ole sama kuin tarvit kaksi että nousut Kriisin aika silloin oli taset stressissä, paniikki ja pääoma kar- ka- pakeni joistakin maista. Tätä emme näe markkinoilla. Omaisuuserien roppereiden hinnat ovat olleet suhteellisen vakaita viime vuosina. Viime vuosina. Kysymys ei ole markkinastressistä. Tämä sellaista lähinnä osto-ohjelmistamme ja niiden selvittämisestä. Erityisesti Saksassa, mutta muutenkin ydinmaissa. No, Sven Giegold. Yeah, thank you. Kiitos Sven Giegold. Kiitos puheenjohtaja. Ja Torkostanzio, minäkin halusin hyödyntää tätä mahdollisuutta eh, ja sanoa hyvästi, tai ainakin toimielimissä eh, kaikkien näiden vuosien jälkeen. Minä oikein hyvin muistan, kun astuitte eh, virkaanne ja haluaisin hyödyntää tätä mahdollisuutta ja pyytää mielipidettänne eräästä toimielimellisestä kysymyksestä. Toisaalta olemme viime kuukausina ja viikkoina nähneet varsin noloja rahanpesuskandaaleja Euroopassa. Pahin ehkä äh, oli yksi pankki, joka on suorassa valvonnassa Latviassa. Enemmän ongelmia Latviassa, joista ei ole mukava lukea tai kuulla äh, FinCEN Amerikassa, eli Amerikan äh, rahanpesun vastaiset äh, viranomaiset, niistä tuli valvojia ikään kuin de facto Euroopassa. Toisaalta olemme kanssanne äh, luoneet ESAB, joka on niin sit instituutio, jossa monet kysyvät itseltään, onko se oikeassa paikassa EKPssä, kun on tiettyjä jännitteitä rahapolitiikkaa toiminnan välillä ja ESAPin mandaatin välillä toisaalta. Ja tois, voitaisiin sanoa, että se ei ole ansainnut kai varhaita arvosanoja. Joten miksei vaihdeta? Teillä on paljon tietoa kolmansista maista, e, joten mitä EKP voisi tehdä enemmän rahanpesun valvonnassa, kun teillä on nämä tiedot ja läheiset yhteydet pankkiin? Ja toisaalta eikö olisi hyvä ajatus e, järjestelmäriskikomitea e, taakkaa keventää ja sanoa, että sitä pitäisi tulla riippumattomampi elin niin, että voitaisiin voittaa tämä potentiaalinen eturistiriita Eh, rahapolitiikan kanssa, joten olen kiinnostunut siitä, miten ajattelette tästä, vaikka naamastanne kyllä jo näen, että ette ole samaa mieltä, mutta kyllä minua kiinnostaa tietää, mitä ajattelette asiasta. Kiitoksia, herra Giegold. Ja vuosien aikana olen arvostanut keskusteluitamme monissa asioissa, niin rahanpesu, niin kuin Rova Nui on täälläkin selittänyt ekonvaliokunnassa, niin meillä ei ole toimivaltuutta rahanpesun suhteen, koska on kansallisia viranomaisia, jotka ovat vastuussa tästä. Ja nämä viranomaiset, heillä on tutkintaoikeudet, joita meillä ei ole edes valvoina. Meillä ei ole siis tällaisia valtuuksia. Valvojat valvoja, että niin monet eivät tätä asiaa ymmärrä, valvojat käyvät pankeissa, käyvät läpi äh, asiakirjat, taseet, mutta se mitä he etsivät on juuri se, mitä pankki heille antaa katsottavaksi. Heillä ei ole mitään poliisioikeuksia tehdä tutkimuksia, ottaa äh, takavarikoida tietokoneita ja niin edelleen. Ei. Tällaiset tutkintaoikeudet ovat tärkeitä, jotka eivät liity valvojiin, joten valvojat tarkastelevat sitä, mitä voivat, mutta rahanpesu on ongelma, jota ei voi nähdä, kun vain käy läpi rahavirtoja pankista toiseen. Ei näe mitään rahanpesun merkkejä, koska rahanpesu nähdään silloin, kun pankit soveltavat tunne periaatetta ja tunnistavat yksityiskohtaisesti, mistä rahat ovat perässä, koska rahanpesu, niin kuin tiedätte, raha, se on raha, jota luodaan, synnytetään, mustan talouden kautta esimerkiksi, että ne, tämä luotu raha sitten päätyy pankkiin talletuksina vaikka ja sitten taas lähtee sieltä laillisille reiteille rahavirtoina. Ja tässä on kyse rahat, jotka tulevat laillisen kierron ulkopuolta päätyy sitten kuitenkin laillisiin talletuksiin. Tässä on, tästä on kyse rahanpesussa ja tunne asiakkaasi periaate on se, mitä pankkien pitää soveltaa ja tämän käyttäytymisen täytyy olla valvottua ja sitä pitää virastojen tarkastella, jolla ne toimivaltuudet näin toimia. Tämä tilanne kun ja kaikki tiedot Target 2 maksujärjestelmästä, rahaliikkeistä, yhdestä pankista, joka on laillinen, toiseen pankkiin, joka on myös laillinen, niin ei voi huomata yhtikäs mitään rahanpesusta, ei mitään jälkiä. Joten muuten vielä usa viranomaiset, jotka löysivät tämän kyseisen tapauksen ja muitakin, se ei johtunut siitä, että se rahanvirtoja, vaan tämä tapahtui toisia reittejä, niin kuin hyvin tiedätte. Tämä pitää pitää myös mielessä. Mutta minä ainakin olen sitä mieltä, että eurooppalainen järjestely, jossa vain kansallisviranomaiset käsittelevät rahanpesupuolta, ei ole hyvä järjestelmä. Joko keskittäminen tai että olisi pakotettaisiin paljon suurempaan yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon kansallisten viranomaisten kesken rahanpesukysymyksissä. Siitä pitäisi päättää. Onkin hyvin tärkeää parantaa tämän havaitsemista. Mitä tulee sitten järjestelmäriskikomiteaan, se luotiin, mutta kaksi asiaa on tapahtunut sen luomisen jälkeen, perustamisen jälkeen. Ensinnäkin Brexit. Ja kuten te tiedätte, nyt kun kuningaskunta lähtee EU-sta, pankkien kokonaisomaisuus EU-ssa – niin 97-98 prosenttisen nämä omaisuuserät kuuluvat Euroopan vakausmekanismiin. Ja tämä, tätä kautta se tekin EKPn pankkivalvontaan. EKP sai nämä valtuudet, niitä ei ollut olemassa alun perin ja Brexitin jälkeen. Tämä edustaa 97-98 prosenttisesti pankkien kokonaisomaisuutta EU-ssa. Sitten toiseksi, kun tämä toimivaltuus annetaan EKPstä, niin tämä tarkoittaa sitä, että EKPstä tuli se viranomainen, joka harjoittaa myös makrovakauden valvontapolitiikkaa. Tämäkin tilanne on nyt erilainen ja tämän takia esimerkiksi toisin kuin te asian näette, yksi Brudel-laitoksen äh, asiakirjoista osoittaa, että tämän kehityksen johdosta parasta olisi täysin ottaa järjestelmäriskikomitea mukaan ekp koska se heidän mukaansa paremmin vastaisi uutta tilannetta tämän tutkimusasiakirjan mukaan. Tässä tullaan ihan toiseen johtopäätökseen kuin mitä te esititte. Ja sitten järjestelmäriskikomitea on sellainen instituutio, joka voi asettaa vain, antaa vain suosituksia ja varoituksia. Se ei voi tehdä päätöksiä tai asettaa määräyksiä kenellekään. Vain varoituksia ja suosituksia voidaan tehdä. Tämän takia ehkä te olette sitä mieltä, että se ei ole ollut kovinkaan tehokasta, mutta se on kuitenkin antanut näitä varoituksia ja suosituksia joskus. Niitä ei ole noudatettu, se kyllä on totta, mutta tämä on tämän tilanteen luonne tässä toimielimessä, jonka te olette itsekin luoneet, joten tämän tuloksena tätä kehitystä pitää ottaa huomioon ja tunnustaa se, että EKP pankkivalvonnassa pankkivalvonnan kannalta pitäisi nähdä täytenä makrovakauden viranomaisena ja sen pitäisi näkyä myös lainsäädännössä, niin kuin ei vielä tällä hetkellä kuitenkaan ole tilanne. Kiitos oikein paljon. Minun täytyy olla samaa mieltä siitä, että tarve te, että teidän tästä järjestelmäriskikomiteassa oma, niin se on, ää, äh, ei ole tarpeen. Meillä on ihan tarpeeksi instituutioita täällä. Marisa Matias. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää teitä, herra Kostantio, tiedoista. Ne olette nyt viimeistä kertaa varapääjohtajana täällä luonamme ja on hyvin ystävällistä, että olette täällä keskustelemassa kanssamme. Eräs asia, joka minusta tuntuu hyvin tärkeältä, ja jota haluaisin vähän syvällisemmin käsitellä, on EKP ja sen velanosto-ohjelmat, erityisesti reuna alueen mailla, eikä vain tämä ohjelma, vaan myös sitä edeltävät ohjelmat, jotka EKP on toteuttanut. Tämähän oli jo jonkinlaista ähm, ähm, siirtoa, äh, varainsiirtoa, mutta se on että makrotaloudellista epätasapainoa vain lisännyt te tuossa nyt vähän irvistätte. Ehkä paremmin ymmärrämme toisiamme sanoin, emmekä ilmein, mutta äh, loppujen lopuksi tilanne on se, että pohjoisen maat ovat erilaisessa tilanteessa kuin reuna-alueen maat. Ongelma on se, että aikaisempia virheitä ei ole koskaan korjattu ja EKPn täytyy tietenkin kantaa vastuunsa, mutta EGP ei kovinkaan paljon äh, tehnyt korjatakseen pääoman siirtymistä reuna-alueelta äh, keskialueelle, joka oli hyvin haitallista reuna-alueen maille. Äh, aiotaanko tämä korjata EKPssä? Uudet varapääjohtajat tekevätkö he jotain asian eteen, koska Nythän juuri valitaan uusia johtajia, mutta onko mitään takeita tai välineitä, joiden avulla pitkällä aikavälillä EKP-rahapolitiikassa tiedä, että näin jatkuu vai tuleeko mitään yllätyksiä? Allow me to answer in English because I... Voisiko vastata englanniksi? on parempi kaikille valiokunnan jäsenille. Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen, tulee kuten kehon kieli näytti, pyydän anteeksi, en ole samaa mieltä. Tässä on harjoitettu, että tämä oli haitallista noille maille. Ikään kuin, ja et sanon sitä, mutta että olisi ollut parempi, että me olemme tehneet mitään. Et tarkoittanut tuota, tiedä. Sinä selitit voimakkaasta pääomaan siirtymistä ohjelmien seurauksena, että lähes annat ymmärtää, että ohjelma ei ollut ohjelman väärti. Asiat eivät ole niin kuin esität. Vähänkin EKP on vain yksi tekijä eurojärjestelmässä. Ostaja ei tehnyt EKP pieni instituutio, vaan kansalliset keskuspankit. Suurin osa tulosta, ja voitoista vaan tulosta, mutta myös voitoista, jotka syntyvät noista ostoista, pysyvät kansallisissa keskuspankissa ja niiden taseissa ja tileissä. Ja ne jäätiin niiden osakkeen omistajille, lähinnä hallitukselle lainsäädännön mukaisesti. EKP osti pienen osan noista arvopapereista. Meillä oli voittoa sekä ää, korkotolona että pääomatuotteen arvonnousua. Toisin kuin monet sanoivat, että, että olisimme tehneet, että EKPstä olisi ollut tuonut huono pankki, jossa on paljon myrkyllisiä ja varallisuuseriä. Me hyödymme pääoman arvonnoususta, pääomatuloista nousemat kansalliset keskuspankit myöskin. Nämä eivät ole siis myrkyllisiä eriä. Tämä pätee koko eurojärjestelmään myös EKP. Mitä EKP voitolle tapahtuu? voimme lisätä yleisvarausta. Mutta ainoastaan EKPn pääomituksen mukaan. Me emme voi kasvattaa reserviä enää voitoilla, koska me olemme täysin pääomitettuja. Ja loppuvoitot jaetaan kansalliselle keskuspankille edelleen. Kaikki menevät kansalliselle keskuspankille, jotka palauttavat rahat hallitukselleen. Ei ollut sellaista valtavaa siirtoa periferiasta keskustaan EKP. Rakenteellisesti se ei ollut niin, kuten selitin juuri. Palaisivat hallitukselle ei, ei, sitten jokaisen keskuspankin taseet ja laskelmat määrittelevät, miten voitot jakaantuvat, mutta kaikki keskuspankit eurojärjestelmässä ovat tuottaneet voittoa ja ovat jakaneet tuottoa. Täytyy muistaa, että EKP ja kansalliskeskuspankit, niin täytyy olla taseiden suhteen vakavaraisia. Nämä sopimukset vaativat. Mutta me pitää voitosta vain ne, jotka menevät meidän yleiseen varaukseen. Loput palaavat keskuspankkeille. Siinä toinen kysymys. Teillä on enemmän sanottavaa kuin EKPllä. Niillä kollegoilla jatka, jatkavat toimintaa, mitä sen suhteen, mitä tulevaisuus tuo. Teillä on tärkeä osuus tulevassa valinnassa. Hugh James Coburn. Kiitos James Coburn. E, ei ihan, hän oli kai näyttelijä. Kai hän sanoi, että poliitikot kaikki haluavat olla näyttelijöitä, mutta niin, mukava nähdä teitä. Kysymys Deutsche Bankista. Tämä on tietenkin erittäin huolestuttava, Olette varmasti yhtä huolestuneita kuin minä olen asiasta. Italian pankkien tilanne näyttää myös varsin pelottavalta hirvittävältä, erittäin huolestuttava tilanne. Olen esittänyt tämän kysymyksen aikaisemminkin muille, mutta ettekö ajattele, että herrat Verhofstadt ja Barnier, jotka yrittävät rankaista Lontoon Cityä, joka on Euroopan pankkikeskus, pitivät he siitä vai eivät, niin onko se teidän mielestänne täysin viisasta, kun nämä Saksan ja Italian pankkien tilanne näyttää varsin epämukavalta. Eikö voi olla niin, että nämä ehkä kaatuvat jossain vaiheessa? Italian pankit eivät saa tarpeeksi äh, lainaa, koska äh, Lontoon Cityä rankaistaan. Jos tämä aiheuttaa luotto-ongelmia, niin silloin tämä ei näytä kovin hyvältä tämä tilanne niille. Pitäisikö teidän ehkä keskustella herrojen Barnier ja Verhofstadtin kanssa? joista on tulossa äh, Brexitin ohukainen ja paksukainen, että eh, eh, ehkä äh, ajattelisivat asiaa vähän äh, järkevämmin, että heidän täytyy tehdä liiketoimintaa Lontoon kanssa, että meistä voi tulla hyvin menestyksekäs talous, jonka kanssa on pakko tehdä, harjoittaa liiketoimintaa, erityisesti jos pankit ovat näin huonossa jamassa. Uh, Kiitoksia. En suhtaudu näin kielteisesti niin kuin te estitte Euroopan pankkien tilanteen tai mainitsitte tässä joitakin pankkien niin edelleen. Olen kyllä oikeassa. We will see. Katsotaan, miten sen asian kanssa on, mutta haluan nyt kuitenkin kertoa teille, että Euroopan pankkien häiriönsietokyky on parantunut valtavasti yleisesti ottaen keskimääräisesti tietysti mutta ollaan jopa korkeammalla tasolla jossakin tapauksessa. Siis keskimääräisesti oman pääoman suhde pankeissa on 14,3 prosenttia, siis oma pääoma, jos verrataan, otetaan kaikki muu ensisijainen pääoma niin edelleen, tullaan 18-19 prosenttiin. Ja tämä luku ydinpääoman kohdalla oli 7 prosenttia 2007, nyt ollaan 14,3, joten paljon enemmän sietokykyä on, kestokykyä. En nyt käsitä tätä sen kummemmin, joten en allekirjoita näin kielteistä näkemystä. Ongelmia tietysti on joissakin pankeissa Euroopassa, se on totta. Teilläkin oli yhdessä kuningaskunnassa joitakin ongelmia, sekin on totta. Mutta sitten että sanotaan mutta että sanotaan, että juuri Eurooppa rankaisee Lontoon sitten ja emmehän me voi puuttua mitenkään teidän legitiimiin päätöksenne jättää Euroopan unioni ja jättää sisämarkkinat. Tämä on seurausta päätöksestä, jonka Iso-Britannia teki. Ei se ole meidän aikaansaamaamme. No, let me finish. vielä tämä asia loppuun. Olen aivan vakuuttunut siitä, että jatkossakin meillä tulee olemaan liiketoiminta iso britannian kanssa merkittävässä määrin ö, palveluiden, teollisuustuotteiden, kaikkien asioiden alla. Tietysti tämä tulee olemaan tämän prosessin lopputulos. Mutta se, mihin te viittasitte, ei ollut tämä asia, vaan te vihjasitte, että huolimatta siitä, että olette ulkopuolella ja teillä on omat sääntelynne, omat valvontanne, oma markkinan ja instituutionne halusitte kuitenkin olla sisämarkkinoilla pankkipalveluiden kohdalla ikään kuin ette olisikaan jättäneet EUta. Mielestäni Tällaistakaan ei kukaan voinut odottaakaan. Ei kukaan aio mitenkään karkottaa tai rangaista sitiä. Tehdään sopimuksia, jatkaa liiketoimintaa, mutta hiukan eri pohjalta tietenkin. Ja sehän on ihan normaali odotettu tulos teidän legitiimistä päätöksestänne jättää Euroopan unioni. Näin minä tämän asian nyt näen yeah. demokraattinen päätös jotenkin. Yeah. On kaikkien oikeus. Luonnollisesti, niinhän minä sanoin. Sitten tämä negatiivisuus tässä asiassa, jos tämä on brittien päätös, niin sen pitäisi olla oikein. Miksi sitten en antanut ymmärtää, viitannut mitenkään mihinkään negatiiviseen. Ah. No näin se näyttäytyy brittiyleisön kannalta. Lähinnä sitä voisi siinä asiassa auttaa. Okay, we are just surprised that you want to stay, that's the yes. point. Halusitte lähteä sisämarkkinoilta, nyt ja äh, haluatte ilmeisesti jäädä tänne, niinkö? Ah. Kyllä, me haluamme pois sisämarkkilta, kiitoksia vain. Se on menossa vain alaspäin. No niin, Gerolf Annemans. Mr. President, I'll speak Dutch. Um, kom even graag terug. Kiitoksia. Palaisin vielä hetkeksi Klinsen kysymykseen näihin tästä koskien Target-järjestelmää. Mielestäni vastauksenne meni aika nopeasti. On tällainen lähtökohta tulostusjärjestelmässä, kun kaikki on integroitu, ei ole mitään ongelmia, mutta herra Klintsin kysymys ja samoin muilta Saksasta ei ole mikään sattuma, se liittyy siihen, että mediassa on julkaistu näitä tutkimuksia sellaista tutkimuksesta, jossa on päätynyt tähän tulokseen, että talousrahaliitto romahtaisi. Se ei ole vieläkään poistunut mahdollisuutena. On vielä pitkän aikavälin riise ja herran Macronin suunnitelma lisäintegraatiosta äh, ja raha, rahaliiton sitten toiseksi target-saldot mainitaan tässä erityisesti toisin kuin alkuperäinen tarkoitus targetissa oli ja normaalissa tilanteessa. Tätä järjestelmää on väärinkäytetty vuosien ajan. Tämä on tällainen tällaista vapaata luottoa äh, Luxemburgista ja Alankomaista eh, Etelämaille ja vähemmässä määrin Portugalille. Nyt tämä oli 9000 miljardia jos kuitenkin ongelmia sitten tulisi, jos maa joutuisikin jättämään talous- ja rahaliiton, mit, minkälaisia riskejä tästä syntyisi sitten muille maille ilman, että mennään suoraan tähän siirto, tulosiirtounioniin. Yeah. Well, as I said in my previous answer, Kuten sanoin aikaisemmassa vastauksessa, ne kaikenlaiset ongelmat, jotka saattavat liittyä eh, näihin Target 2 tavoitteisiin, voivat syntyä ainoastaan, jos on maa, joka lähtee. On varsin epätodennäköistä, että näin tulee tapahtumaan. Se on minun näkemykseni, koska se olisi hyvin dramaattista tuolle maalle, oli maa mikä tahansa. Ja sopimusten mukaisesti mitään maata ei voi erottaa noin vain, sen täytyy olla maan itsensä päätös lähteä. Joten Tämä on äh, tärkeä asia. Ja sitten mainitsitte lainat. Nämä eivät ole äh, tarkkaan ottaen lainoja. Näissä maissa taloudelliset toimijat äh, olivat luoneet nämä eurot ilman lainaa keskuspankilta. Keskuspankki ei anna lainaa. Eli taloudelliset toimijat olivat eh, tuottaneet nuo eurot, mutta olivat joutuneet maksamaan eurot jollekulle toisessa maassa. Mutta taloudelliset toimijat eivät saaneet mitään lainaa keskuspankeille näitä euroja varten, muita yrityksiä ja niin poispäin. Joten nämä eurot menevät toiseen maahan pankkijärjestelmän ja keskuspankkijärjestelmän kautta. Tämä on ihan normaalia rahan siirtoa, kun on yhteinen valuutta. Joten on selvää, että tämä johtaa tämän valuutan liikkeisiin tämä järjestelmä, jota kaikki taloudelliset toimijat käyttävät näissä maissa. Menettely on se, että nämä taseet äh, kirjataan jäsenvaltioiden kansallispankkeihin. Ja voi olla sellainen tilanne, että jos maa lähtisi, niin sitten syntyisi, äh, syntyisi tällainen äh, laina. Ja sitten keskuspankilla on pääomat vastatakseen näihin vastuihin äh, tämä on välttämätön seuraus sille, että me luomme valuuttaunionin ja yhtenäisvaluutan. Näin se vain on. Ja kuten jo sanoin, tällä kertaa Target 2 taseiden nousu ei liity äh, pääomapakoon tai vaikeisiin tilanteisiin näissä maissa. Olemme julkaisussamme näyttäneet äh, läheisen yhteyden Piverin ja meidän osto-ohjelmatransaktioiden selvittämisen välillä. Tässä kaikki, minkä voin sanoa teille Target kakkosesta ja siitä, miten se toimii. Thank you, Gabriel Mato. Kiitoksia, Gabriel Mato. Gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitän teitä, varapääjohtaja, kun tervetuloa jälleen Ekon valiokuntaan. Me puolustamme EKPn tekemää työtä ja sen roolia taloudellisessa elpymisessä ja puolustamme myös siinä, että rahapolitiikka yksin ei riitä, jotta talouden elpyminen tapahtuu kestävällä pohjalla. Ja palaisin nyt inflaatioon, johon viittasitte. Sehän on lisännyt yli 1 prosenttiin. Kuitenkin on, ollaan alle tämä tavoittearvo, niin kuin tekin sanoitte, ja hintojen nousu on vähän sama kuin haasteet EKPssä muutenkin. EKP ei enää aio laajentaa omaisuuden osto ohjelmansa ja elvytysohjelmansa ja halutaan pikkuhiljaa poistua tästä ohjelmasta kokonaan. Minkälaisia, minkälainen aikataulu pankilla ehkä olisi ja miten varmistetaan, että tätä, tämä poistuminen elvyttämistä ei vaikuta euroalueeseen? Sitten kansalaiset eivät välttämättä ymmärrä tätä ja haluaisin, että äh, asiaa käsiteltäisiin e-, enemmän, nimittäin kun lisätään kasvua rahapoliittisen keinon, se ei kuitenkaan aiheuta kestävää inflaation nousua. Te puhuitte asiasta EKPn kannalta. Mitkä ovat näitä syitä ja tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että ei ole päästy inflaatiotavoitteeseen? Kansalaiset ovat ja kyllästyneet kuulemaan kriisistä ja kärsimään kriisistä. Tämä tilanne tietysti on tavallaan nyt ylittynyt ja nyt voidaan puhua elpymisestä, mutta Tätä ihmistä eivät ymmärrä. He ovat ymmärtäneet tämän kriisin ja kärsineet siitä, mutta kuitenkaan eivät näe samalla tavalla kuin tämän kriisin näkevät, miten ollaan nyt elpymässä. Ja haluaisin sanoa että te sanoisitte meille, minkälainen viesti voitaisiin välittää erityisesti köyhemmälle vaikeimmassa tilanteessa olevalla väestöllä, joka on kärsinyt tästä kriisistä aivan erityisesti. Minkälainen myönteinen viesti voitaisiin antaa tästä kasvun palaamisesta? Question. Uh, Kiitos kysymyksestä. Aloitan ensimmäisestä osasta. En näe asiaa niin, että meidän osto-ohjelmamme tai pakkauksen toimien loppuminen olisi kasvulle kielteistä. Me olemme alkaneet sopeuttaa näitä toimia. Ovat merkkejä siitä, että talouskasvua on. Se jatkuu. Viime vuonna euroalueen kasvuaste oli 2,5 prosenttia. Henkilöstön ennuste tälle vuodelle 2,4 prosenttia, 1,9 ensi vuonna. Talous selpyy. työttömyysaste on vielä korkea, mutta nyt 8,5 prosenttia, joka on alhaisin pitkän aikaan. Koko väestö ei tunne el- elpymisen vaikutuksia, mutta jos ta- tunnelmia mittavia tutkimuksia katsoo tai, tai kuluttajatutkimuksia tarkastelee, niin optimismi on näkyvästi parantunut keskiarvojen tasolla tietysti. Tämä näkyy kuluttajien tunnelmissa. Ja yksityinen kulutus on ollut elpymisen päävetäjä. puolella yksityinen kulutus on kasvanut eniten. Se siitä, että monet kuluttajat ovat kokeneet parantumista ja lisännyt ostoksia. Olen samaa mieltä. On monia segmenttejä jossakin maassa enemmän kuin muissa, jotka eivät ole kokeneet elpymistä, eivät tunne sitä. Sen totta. Tämä on yleispiirre mutta ei ole täysin oikein sanoa, että ihmiset eivät ole mitään elämiseen liittyvän nähneet. Palkkakehitys on ollut aika niukkaa, maltillista. Olemme aika yllättyneitä. Kasvanut voimakasta odotimme, että palkkakehitys olisi ollut merkittävää. On jotakin merkkejä. Mutta ei vakuuttavia merkkejä. Alkaa kasvu on historiallista, alhaisemmin historiallisella tasolla aikaisemmin. Täällä on monta selitystä. Kriisi on aiheuttanut inertiaa, kaikkien toimijoiden käyttäytyminen varovaisempaa. Ja liitot ja työntekijät ovat hyväksyneet pelkäävät työttömyyttä ne ovat hyväksyneet maltillisempaa palkkakestoksen kehityksen. Se on yksi inertien selitys ja ajan mitä tämä muuttuu. Euro on ollut nousussa sekä selvittää inflaatiokehitystä. kehitystä. mutta luvut ovat varsin selvät. Ja toivomme, että jakopolitiikka uudelleen jakopolitiikka auttaa. Entä teollisuuden kasvu tarjoaa uusia mahdollisuuksia monelle ryhmälle, jotka eivät ole kokeneet helpomisen vaikutuksia vielä. Nämä voimme odottaa. Me alleviivaamme, että olemme ainoa maailmantalous, joka vuonna 2014 jälkeen on ollut yli 6 miljoonaa työpaikkaa. Se ei ole mitätöntä. Joku sen tuntee. Ja tämä näkyy myös kuluttajien tunnelmien paranemisessa kautta euroalueen. Thank you, Pedro Silva Pereira. Kiitos, Pedro Silva Pereira. Kiitoksia. puheenjohtaja. Haluaisin kiittää eh, teitä, herra Konstantio, että tänne tulitte ikään kuin viimeistä kertaa julkisesti puhumaan tänne Euroopan parlamenttiin. Te olette toimineet erinomaisesti eh, toiminut erinomaisesti EKPn varapääjohtajana ja haluan myös kiittää teitä siitä, että aina tämän kahdeksan vuoden aikana olette tehnyt yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. 2017, kuten sanoitte, EKP harjoitti rahapolitiikkaa joka oli jatkuvaa. Ehkäisitte euroalueen romahduksen, vakautitte entisestään euroaluetta, vahvistitte taloutta ja huolimatta siitä kritiikistä, jota täällä herra Baltz esitti, me SND-ryhmässä pidämme EKPn valvontavelvoitteita merkkinä suuresta vastuusta, koska inflaatio on yksi EKPn päämandaateista ja inflaatioasteet, jotka saavutettiin, ovat ihan hyväksyttäviä ja näin tulee jatkossakin ilmeisesti olemaan. Mutta minulla on kaksi kysymystä teille. Ensin makrotaloudellisesta politiikasta. jos rahapolitiikkaa jatketaan näin talouden tukemiseksi, eihän tämä tietenkään ikuisesti voi jatkua, niin kysymykseni teille olisi, jos otetaan huomioon se, että rahapolitiikkaa kehittynyt vähän, varovaisemmin, niin eikö ole niin, että muilta politiikan aloilta vaaditaan enemmän, esimerkiksi rakennepolitiikka ja erityisesti budjettipolitiikka? Koska budjettipolitiikka, joka viime vuosina on ollut neutraalia, sen pitäisi varmasti kehittyä Siinä on tiettyjä vastuualueita ja enemmän panosta pitäisi tulla niiltä valtioita, joiden on enemmän budjettimarginaalia. Ja kun eh, on kyse euroalueesta, teillä on hyvin selkeitä sanoja pankkiunionin puolesta ja sanoitte, että euroalueen uudistaminen on yksi pilari budjettikapasiteettimme ylläpitämiseksi, että se ei voi olla mikään minimalistinen uudistus. Eh, Voin vastata englanniksi, että kaikki tästä enemmän hyötyisivät. Kiitos ystävällisistä sanoistanne. Mainitsitte mandaattini. Mitä kysymyksiin tulee? Rahapolitiikka sopeutuu talouden hyvään kehitykseen. Tilanne normalisoituu. ei politiikasta kaiken kaikkiaan ollut tuollaista rajoittavaa. Ja jos sitten tulee rajoittavaa, niin tilanne on parantunut niin paljon. Korkotaso nousu ja sanotaan, että saattaa ongelmia ihmisille, mutta jos näin tapahtuu, niin nimellistulot ja nimellis VKT kasvavat myöskin. Ja rahapolitiikka normaalisti reagoi inflaatioasteen muutoksiin, jotka ovat erilaisia suhdannekehityksen eri vaiheissa. Mutta ensimmäisenä osan viimeinen kysymys koski budjettipolitiikkaa, fiskalipolitiikkaa, voidaan sanoa rahapolitiikkaa. Sopeutuu siihen menee tiettyyn suuntaan, niin jos on yhtäkkiä shokkeja. Siellä budjettipolitiikan puolella kannattaa päätyä niin kuin kriisin aikanakin tapahtuu. Se on ihan normaalia. komission tulkinta 2015-2016 koskien vakaus- ja kasvupaketin joustavuuteen – jossakin tapauksessa mahdollistaisi myös tämän. Voida, eri jäsenvaltioissa voidaan luoda budjettipolitiikkaan til, tilaa. Jos tulevaisuudessa ei kovin kaukana mutta tulevaisuudessa, mutta jos tapahtuu talouden shokkia, niin täytyy tukeutua enemmän budjettipolitiikkaan shokkeihin sopeutumiseksi. Sitten vastaan sinulle ja kollegalle koskee Macronin ehdotuksia. Sinähän sä olet. Ennen kuin Macron teki ehdotuksensa, sitä äh, budjettikapasiteetti ehdotettiin jo vuonna 2015 viiden puheenjohtajan asiakirjassa. Mielestäni tärkeä osa uudistuksia, että tarvitaan euroalueen tulevaisuutta ajatellen. Näitä pärjäämään sekä epäsymmetristen että symmetristen shokkien kanssa. Jos on makrotaloutta vakauttavasta toiminnasta. Ja nyt puhun omasta kannastani. kysymys oli valtavat siitä, että euroalueen budjetti liikkuisivat samaan suuntaan. Kysymys on pikemminkin rahastosta, että voidaan käyttää sen merkittäviä makrotalousia shokkeja, että voidaan vakauttaa makrotaloudellista tilannetta. Rahaliitolta puuttuu se ja sen on vakautettava kriisin kykyään ja sehän on tärkeämpää. koska rahaliitto toimii paljon soivaimmin, jos tällaista pestautumista ei tapahdu enää. Ja, e- ja jos makrotaloudellinen vakattamista, mitä voisi auttaa. Ja myöskin velkojen valuutan vaihtumisen riskiä voitaisiin vähentää. Thank You, Hope yeah, to, to stick to the time limit. No nyt meillä on viimeiset neljä puhua Pyydän teitä pitämään kiinni puheenjoista, koska aika loppuu. Gabriel Maton. Cambiando un poco de tercio. Eh... Niin, vain hiukan aihetta. Yksi intressi, joka meillä on, ajatellen tämmöistä poliittista mandaattia, on, että edistytään talous- ja tietenkin. Ja luonnollisesti tässä on kyse myös Euroopan mm, valuuttarahaston perustamista ja omasta euroalueen rahoituskyvystä. Viime kuussa EKP julkaisi ehdotuksen, jotta perustettaisiin tällainen keskeinen vakauttamismekanismi, jotta voitaisiin reagoida epäsymmetrisiin shokkeihin jäsenvaltiossa. Ja mikä nyt ymmärsin oikein, tässä keskitytään talouden sektoreihin, eli sektoreihin, eikä niinkään konkreettisiin maihin. EKPn yksi tavoitteista on välttää tämä moraalikato eikä luoda mitään automaattista siirtomekanismia maissa toiseen. Ja kysyisin, miten taamme tämän toiminnan tason ja keskitytään niihin tiettyihin talouden sektoreihin ja tätä voitaisiin käyttää myös tarpeessa tarpeen tulla joihinkin maihin. Miten voitaisiin luoda tällainen vakausmekanismi, joka takaisi euroalueen maille tukea mahdollisissa kriiseissä? Uh, first of all. Kiitoksia ensinnäkin EKP instituutiona ei ole julkaissut mitään konkreettista kannanottoa siitä, mikä olisi tällainen rahoituskapasiteetti Me tuimme viiden puheenjohtajan raportin yleistä näkemystä siitä, että tällainen makrovakautustehtävä voitaisiin luoda, mutta yksityiskohdat tässä, tässä ovat sellaisia, että emme ole sitoutuneet mihinkään ehdotuksen. Voi olla joku työasiakirja olemassa, missä ehdotuksia on mainittu, mutta työasiakirja kirjat eivät mitenkään sido EKPtä. Tämä on tärkeä ero ottaa huomioon. On monia ratkaisumahdollisuuksia tehtävään ottaa huomioon ö, tuet, joita maksetaan tai erilaiset pahan päivän rahastot tai investointisuojat ja muut. On monia eri ratkaisuja. Meillä ei ole mitään virallista EKPn näkemystä kantaa siitä, mikä on paras ehdotuksesta ja miten toteutetaan makrotason vakauttamistehtävää. Seker. Jakob von Weizsäcker. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä varapääjohtaja, on ilo, että olette täällä. Ensimmäinen kysymys. Halusin kysyä teiltä tapahtumista, jotka olivat syntyivät hyvin aikaisin kaudella, ne vuonna 2011. Korkotaso nousi yllättäen silloin. Ja näin jälkikäteen ajateltuna monet äh, ajattelevat, että ehkä se oli virhe, mutta jos katsoo inflaatioastetta silloin, niin voi nähdä, mistä se tuli. Joten minun kysymykseni teille, kun katsotaan viimeistä kahdeksaa vuotta, erityisesti tuota episodia, jos tänä päivänä ajattelette korkotasoa, niin sanoisitteko, että meidän täytyy olla varovaisia, koska koskapa olemme eh, lähellä nollaa, niin meidän täytyisi olla eh, varovaisia vai sanotteko, että se mitä vuoden 2011 episodi kertoo meille on se, että meidän pitäisi olla liian huolissaan korkotasosta eh, tänä päivänä, joka on hyvin niin alhainen, vai mitä tapahtuu kahden kolmen vuoden kuluttua? Tämä on ensimmäinen kysymykseni ja se antaa teille mahdollisuuden ehkä kertoa vähän enemmän mandaatistanne. Ja toinen kysymykseni liittyy kommenttiin, joka oli alustuspuheenvuorossanne Edisistä. Mm, Listasitte kolme asiaa riskin vähentämisestä, jotka pitää pitää mielessä, kun yritetään päästä sopimukseen. Yksi asia, joka mielestäni puuttui yllättäen listaltanne, nimittäin valtion riski. Ihmettelin vain, että johtuuko se äh, aikapuutteesta, että mainitsit ainoastaan kolme asiaa, ettekä tätä neljättä, vai ettekö pidä tätä äh, asiana, jota meidän pitäisi, josta meidän pitäisi huolestua pankkien taseessa ediksen yhteydessä. Ja kolmas kysymys liittyy asiaan, jonka luin Tickeristä tänään. Bloomberg neuvostokokouksessa puhuit eurojärjestelmän likviditeettipuitteistosta ja ajatuksena oli se, että EKP voisi tarjota likviditeettiä hyvälle pankille, mutta jostain syystä alhaisemman laatustandardein, kun on kyse näistä omaisuuseriästä. Näin Bloombergin ticker sanoi, mutta te olitte tuossa kokouksessa, joten kysymyksenne teille on, oletteko sitä mieltä, että vakuuden alhaisemmat standardit hyvälle pankille olisivat ok? Well, on the 2000... Kiitos kysymyksestä. Ensinnäkin 2019 korkotason nousu. Kuten mainitsit, peräpylistä katsoen asiasta voi muodostaa mielipiteensä, mutta pitää painottaa sitäkin, että tuolloin kolme korkeatason muutoksia, jotka tapahtuvat juuri ennen kesä 2011. Silloin inflaatioaste oli lähes 2,5-2,7 prosenttia, yli 2 prosenttia. 2011 ensimmäisen puolustuksen kasvu oli noin 2 prosenttia. Joten 2011 kehityskulku antoi sellaisen vaikutelman, että 2008-2009 jälkeen kriisi alkoi jäädä taaksemme. Tässä kontekstissa päätökset tehtiin se, mitä kesän jälkeen tapahtui, oli täysin erilaista kuin mitä ensimmäisellä puolella tapahtui. Ja, ja kaikki ennusteet tuolloin osoittautuvat vääräksi. Koska talouskehitys hidastui 2011 vaikutuksia inflaatiolle ja tilanne muuttui täysin. Ja sen seurauksena – Me toistimme ikään kuin päädytämme näiden koronaisia vaikutukset marras-joulukuussa laskemalla kortasoja ja rahapolitiikkaa aikaviipymä on merkittävä. Ja noiden kuukausien korkotason se eivät voi selittää tätä tupla 2013 kasvusten no-, nohka, notkahduksi. Nuo vaikutukset ovat yksin budjettipolitiikan ja, ja samanaikaiset budjetin kiristykset, vaka, vakauttamista, jotka tapahtuvat kaikissa alueen maissa noina vuosina. Tämä on hyvin dokumentoitu komission asiakirjassa, jos käytetään Quest-mallia, jossa simuloidaan noiden samanaikaisten muiden vakkauttamista vaikutuksia. myös sanoa jälkikäteen, että ne odotukset, jotka mitä silloin oli, eivät toteutuneet. Me korjasimme nuo muutokset erittäin nopeasti. Marras- joulukuussa tuolla vuonna sitten valtiovallan riskit lähestymme sitä samalla tavalla kuin viiden puheenjohtajan kertomus. Ja tota, tämä on mahdollinen ongelma. Koska jos pankkien portfolio on liikaa kotimaiseen velkaan, se voi aiheuttaa ongelmia ja haavoittuvuutta. Mutta viiden puheenjohtajan raportissa todetaan, että samanaikaisesti – pitäisi toteuttaa niin, että valtionvelan kohtelu kansallisesti muuttuisi Vaasan komitean on tehtävä savu tästä. Muuten meillä olisi pelikentän tasaisuuden suhteen ongelmia. Näin siis viiden pohjohtajan raportissa. Kysymys valtionvelan riskistä pankkien portfolioissa aika monimutkainen. Ja nyt minulla ei ole aikaa käydä yksityiskohtiin on monta asiaa, jotka pitää ottaa huomioon, mukaan lukien se, että minkä muutoksen pitäisi luoda merkittävää epävakautta joillakin kansallisilla velkamarkkinoilla, valtion velkamarkkinoilla. Ja täytyy muistaa, että on maita, jotka täytyy joka vuosi lainata uudelleen tai lisävelkaa vanhojen velkojen pois maksamiseksi. Ja täällä on vaikutuksensa niiden velkakirjan omistajille, jotka saavat maturiteettiin, se nämä rolloverit, velan uudistamiset ovat ongelma. Tulen pitämään tästä puheen toukokuussa. Tämä on tavallaan jääväispuheeni EKPn konferenssissa. jossa puhutaan vähän yksityiskohtaisemmin valtionval- valtionvelan riskikysymykseen. Sitten il- pankin elvyttäminen ja maksukyvyttömyys. tässä ei ole kysymystä siitä, miten parametetaan hyvä pankki, joka syntyy, kun pankkien pelastamiseen sellainen syntyy se hyvä pankki, sellainen on lupa, valvoja, toteutus se maksu, kykyinen ja ja jos näin on, se voi osallistua rahapoliittisiin toimiin, kuten mikä tahansa muu hyvä pankki, joten hyvän pankin suhteen tämä pankkien kriisiratkaisumekanismi ei vaikuta mitenkään. Mutta toinen kysymys on, että kriisiratkaisuprosessissa oikeus saattaa kestää päiviä, saattaa kestää päiviä tuona aikana. Jos ei ole mitään moratoriota, tässä on toinen ongelma, mutta jos on mitään toimien keskittymisiä tavalla, niin pankille pitää voi, saataan voida tarjota, tai voi olla tarvetta tarjota likviditeettiä. Kyseessä ei ole vielä hyvä pankki, tämä kyskee lyhyttä aikaa. Ja nyt minä siteeraan sitä, mitä meillä on olemassa. Mä ajattelen, että yhdessä kuningaskunnassa Yhdysvallassa on yhdessä kuningaskunnassa BOE loi välineen kriisiratkaisuvaiheessa pankille – siksi ajanjaksoksi ja niille toimille, joita silloin tapahtuu, mutta, mutta noita toimia varten Bank of England saa vakuudet tai, tai valtava pääministeri valtio takaa nämä toimet. EKP ei taas voi tarjota likviditeettiä äh, haavoittuvassa asemassa olevalle pankille, koska todettu, että ilmoitettu, että pankki todennäköisesti menee konkurssiin ja emme normaalitoimissa tarjolla likviditeettiä, mutta yhdessä kuningaskunta ja Yhdysvallat, niillä on menettelyt, joiden mukaan on olemassa vak- vakaa, vakavarainen äh, kriisinratkaisu, mekanismi, joka tarjoaa likviditeettiä ratkaisukaudelle ja toivon, Eurooppa loisi järjestelmän, joka mahdollistaisi vakaan kriisin ratkaisun. Kiitos, Pervans Peres. Kiitoksia sosialistisen ryhmän nimissä omasta puolestani. Haluan kiittää teitä kaikista näistä yhteistyön vuosista, koska tämä on nyt viimeinen kerta, kun olette tässä valiokunnassa. Muut tässä jo minua saattoivat teitä kiittää. Nyt haluaisin esittää muutaman kysymyksen myös. Ensimmäinen liittyy mietintöön, jota laadin yhdessä Natsa kanssa. Tämän aiheena on valvontaviranomaisten uudistus ja mahdollisuus laatia näitä stressitestejä. EKP on tässä näissä asioissa edellä muita, mutta miten tällaiset ilmastoriskit ja erilaiset skenaariot on otettu huomioon stressitesteihin? Näyttää siltä, että eivät ne ole mitään ykkösprioriteettikysymyksiä EKPssä. Kukaan ei kuitenkaan voi kiistää, että tällaisia riskejä on olemassa, joten miten te voitte ottaa ne huomioon stressitestistrategiassanne? Sitten toinen kysymykseni liittyy tapaan, jolla EKP ilmaisee itseään, kun se puhuu jäsentensä nimityksistä, koska tehän että viimeinen nimitys koskien teidän seuraajanne herätti aika paljon kommentteja, huolestuneisuuttakin, joka on ihan legitiimiä perusteltua, kun ajatellaan tapaa, jolla johtokunnan jäsenet nimitetään se liittyy tavallaan koko toimielimen legitiimiyteen. Nyt kuitenkin EKPssä on tällainen käytäntö, jota tälläkin kertaa käytetään ehdotettiin annetaan lyhyt kannata ilman mitään perusteluita, ilman minkästä julkista keskustelua. Oletteko te sitä mieltä, että tällä tavalla pitää jatkossakin toimia vai voitaisiinko asia ehkä kehittää jollakin tavalla teidän mielestänne? Sitten viimeinen kysymykseni, joka liittyy tähän ensimmäiseen kysymykseen, nimittäin kun on kyse osto-ohjelmasta määräisen elvytyksen yhteydessä. Oletteko te sitä mieltä, että mitä on tehty avoimuuden eteen EKPssä koskien yritysten joukkoilla, niin onko, onko tämä tarpeeksi, tarpeeksi suurta avoimuutta vai pitäisikö mennä pidemmälle? Ja minkälaista strategiaa pitäisi käyttää, koska näissä ostoissa on tärkeää tietää, mitä ostosta tehdään vihreässä tai ruskeassa taloudesta, ja sehän nyt jotenkin sitten vaikuttaa myös näiden yritysten terveyteen, jotka osallistuvat strategiaan. Kiitos. Merci. Kiitoksia sanoistanne ja sitten heti vaan Englantiin takaisin. Mitä tulee stressitesteihin ja ympäristöriskeihin, kuten te sanoitte, yleensä ympäristöriskejä ei oteta mukaan normaaleihin säännönmukaisiin stressitesteihin, joita tehdään. Olisi, tämä olisikin vaikeaa. Ja mielestäni mitä tarvitsemme, ja olen samaa mieltä, että tämä näin pitäisi kyllä tehdä, niin täytyisi olla tällaisia, tällaista herkkyyttä ja analysointia koskien suurimpia ympäristö onnettomuuksia, koska silloin riskit ovat merkittävimpiä, mutta tällaiset merkittävät ympäristöonnettomuudet, niitä ei voida ottaa mukaan normaaleihin stressitesteihin, ei se ole sellainen asia, joka on, johon sellainen todennäköisyys, että pitäisi ottaa huomioon kaikista tästä, mutta esimerkiksi Englannin keskuspankki on tehnyt tällaisia harjoituksia saadakseen hiukan kuvaa siitä, että mitä sitten, jos ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen nostaisi merenpintaa, mitä tämä aiheuttaisi omaisuus erille yhdessä kuningaskunnassa ja niin edelleen. Tällaiset analyysit, joita en nyt kuitenkaan luokitelisi normaaliksi stressitesteiksi, näin pitäisi tietysti tehdä, koska on mahdollista, että omaisuuskin tästä kärsisi ja pankkienkin pitäisi tuntea asiasta huolta. Erityisesti vakuutusyritysten pitäisi ottaa huomioon tällaiset mahdolliset tapahtumat. Ja erityisesti vakuutusyritykset varmasti ovatkin tietoisia näistä asioista, mutta tämä pitäisi myös ottaa mukaan tai integroida valvovien toimintaan, jotta voitaisiin arvioida, mitä tällaisissa tilaisuuksissa, tilanteissa voisi tapahtua. Mitä sitten tulee toiseen kysymykseen, en näe näitä menettelyitä, jotka liittyvät lainsäädäntöön, että mitään muutettaisiin. Ja kuten tiedätte, tämä on neuvoston päätös ja valinta sekä parlamentti ja EKP ovat vain, niitä on vain kuultu, joten tämä päätös kyllä kuului Eurooppa-neuvostolle. Enkä usko, että tämä tässä tulee muuttumaan. Mutta tulee sitten viimeiseen kysymykseen, niin kyllä uteliaisuutta ja kysymyksiä on ollut meidän osto suhteen. Ensin haluan sanoa, että olemme olleet aika avoimia, mitä olemme ostohjelmissamme tehneet mm, koskien valtioiden joukkolainoja, joiden kohdalla annamme kaikenlaista tietoa. Ja nytkin ennakoimme, minkälaisia lunastuksia tullaan tekemään seuraavana kuukausina ja vuotena ja mitä sitten tulee yrityssektorin joukkolainoihin, joita ostamme. Me olemme siis se keskuspankki, joka antaa enemmän tietoa kuin mikään muu maailman keskuspankki, joka on tehnyt tämän tyyppisiä yritysosto-ohjelmia, koska me emme paljasta vain viikoittain määriä, vaan paljastamme myös listat summa aggregaateista. Siis julkaisemme listat myös joukkolainoista, joita olemme ostaneet. Kukaan, mikään muu keskuspankki ei ole näin tehnyt omien ohjelmiensa kohdalla. Ja sitten me emme paljasta kuitenkaan, kuinka paljon kukin keskuspankki on mitäkin joukkolainaa ostanut. Vain aggregaatti annetaan, koska me tunnemme huolta nimittäin siitä, että meidän pitäisi hoitaa ostomme niin, että ajattelemme rahapoliittisia vaikutuksia, jonka haluammekin saavuttaa näiden ostojen kautta, mutta me haluamme puuttua mahdollisimman vähän hinnanmuodostukseen markkinoilla. Me ymmärrämme oikein hyvin, että sijoittajat ja yritykset ja pankit itse haluaisivat tietää täsmälleen, kuinka paljon mitäkin joukkolainaa milläkin keskuspankilla on, koska kun se tiedetään ja milloin näitä maturiteetti on, niin silloin ne voivat tehdä omat voittonsa ja laskelmansa näinä kausina. He haluavat kyllä tätä enemmänkin, mutta me taas emme halua antaa tällaista tietoa. Sehän vain palvelisi hinnanmuodostusta ilman mitään muuta muuta hyötyä. Me sen sijaan annamme tarpeeksi tietoa kyllä tässä asiassa. Kaikki joukkoja, joita me ostamme, kerromme, mitä joukkolainoja on ostettu ja mitkä ovat kokonaissummat. Sitten ostamistamme joukkolainoista olemme ostaneet 47 vihreiden joukkolainen liikkeelle lasku. Tämä edustaa 5 prosenttia kokonais sijoituksistamme, joita, meillä, joita olemme ostaneet, ja näistä 47 vihreästä joukkoista. Tämä edustaa vain 3,7 prosenttia kokonaisjoukkoana kannastamme, jonka olemme ostaneet. Ja kuten te tiedätte, ostamme myös paljon e Euroopan investointipankilta ja tuemme sitä. Sillähän on merkittävää toimintaa. Se laskee liikkeelle myös vihreitä joukkolainoja. Halusin vain tällä korostaa sitä, että tämä ei ole sellainen kysymys, jonka olisimme ohittaneet tai emme olisi sitä välittäneet. Olemme toimineet mielestäni oikealla tavalla ilman, että kyseenalaistamme kuitenkaan rahapoliittista tavoitettamme ohjelmissamme. If you will stop then gambling. Kiitos. Tämän arvostaisimme, jos lopettaisitte tämän äh, ähm, pelaamisen näillä äh, ainakin alle tämän keskiarvon mutta jatkamme tätä, koska meillä on sitten myös kuuleminen, ehdokkaiden kuuleminen varapääjohtajan paikalle, tämä avoimuuden lisääminen ja myöskin se, että tämä joukkovelkaa kirjojen ostamisen keskittäminen. Siitä on puhuttu, jatkamme siis tätä, mutta haluaisin kiittää teitä oikein paljon Tämä oli erittäin hyvä keskustelu, kuten aina kanssanne sanoisin. Kiitoksia tästä laadukkaasta e- ja keskustelusta ja vastauksistanne, jotka eivät ole koskaan äh, ylimalkaisia. Te todella menette asian ytimeen, siksi aina olemme arvostaneet sitä, että olette tullut tänne keskustelemaan kanssamme. Kiitoksia vielä kerran, varapääjohtaja Konstantio äh, teidän toiminnastanne Euroopan parlamentin ja unionin kanssa. Me toivotamme teille kaikkea hyvää ja hän on kyllä ansainnut aplodit. Thank you. which is very important for So, dear colleagues, No niin, hyvät kollegat, mennään sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainti ja tarkistusten käsittelijä. pääs esittelijät ovat? Hyvät esittelijät. En halua nyt viihdyttää teitä esittelemällä tätä asiaa, koska se on hyvin yksinkertainen. Meillä on jotakin tarkistuksia, joista haluamme keskustella. Kyse on Baltsin ja Peresin mietinnöstä, joten annan heti puheenvuoron yhteisesittelijöillemme Burkhardt. Sydämestä kiitokset puheenjohtaja ja kiitos myös siitä, että tänä iltapäivänä voimme käydä mielipiteen vaihtoa tarkistuksista. Tarkistuksiahan on ihan sopiva määrä yhteensä 19, ei kovin paljon siis. Ja haluaisin äh, yhteisemme mietintömme tärkeimmät asiat nostaa vielä esiin. Meidän tärkeimmät asiamme meidän mietinnössämme, kun on kyse pankkiviranomaisen kotipaikan sijainnista, ovat seuraavat. Kritisoimme komission ja neuvoston päätöksentekoprosessia ja sitten myös sitä, miten tämä päätös on tehty ja miten kriteereitä painotettiin. Sitten kolmanneksi vaadimme, että oikea-aikaisesti uudistetaan tämä yhteinen lausuma virastoista, jonka äh, jo äh, eman kohdalla vahvistimme. Ja sitten neljänneksi tämä vaatimus, että parlamentilla pitää olla yhteispäätösoikeuksia toimipaikan päättämisessä. Ja sitten, että nämä kolme valvontaviranomaista haluamme ylläpitää äh, valvontaviranomaiset, joilla on toisistaan poikkeavat tehtävät ja vastuualueet riippumatta sijaintipaikasta. Ja sitten vaatimus siitä, että pankkiviranomaisen muutto tapahtuisi äh, ajoissa ennen äh, yhdistyneen kuningaskunnan eroa Euroopan unionista. Kun tämä tarkistustietojen määräaika äh, on päättynyt Ekonissa, näemme, että kollegat eivät ole puuttuneet näihin avainkysymyksiin. Mitään tarkistuksia ollut lainsäädäntömuutoksiin pankkiviranomaisasetuksessa. Oli vain 19 tarkistu tähän lainsäädäntöpäätöslauselmaan, vaikka kaikki niistä eivät niin 5-19 olet oikeassa. 5-19 yhteensä 14. Kyllä minä siis osaan laskea, älkää huoliko siitä voi ehkä jatkossa olla hyötyä tässä ammatissa. Niin Meillä on siis yhteensä vain 14 tarkistusta tähän lainsäädäntöpäätöslauselmaan, eivätkä niistäkään kaikki koske pankkiviranomaisen toimipaikan siirtoa. Joten ei tähän mietintöön kuulu vaatimukset, että valvontaviranomaisten budjettia pitäisi korottaa tai vaatimuksia, jotka liittyvät laatuun, määrään, kun ajatellaan rahoitusmarkkinoiden valvontaa Brexitin jälkeen. Pankkiviranomainen ei ole vaatinut mitään uudistuksia, joten haluaisin tässä vielä kerran korostaa, että EPP tukee tätä nykyistä mietintöluonnosta. Me toimimme niin kuin EMAN suhteen täysistunnossa on vaadittu, eli parlamentin julkilausuma, jossa vaaditaan äh, yhteisen julkilausuman uudistamista. Me yhdymme tässäkin tähän vaatimukseen. Meidän pitäisi pitää kiinni toimielimellisestä roolistamme, kun on kyse toimipaikan valinnasta, eikä niinkään ajatella kansallista poliittisia etuja ja sanoa, ettei päätöstä pitäisi tehdä ilman meitä parlamenttia. Äh, sitten 14. huhtikuuta asiasta äänestetään täällä valiokunnassa niin, että mahdollisimman pian voimme ryhtyä kolmikantaneuvotteluihin. Kiitoksia. Kiitos Pervans Peres. Merci beaucoup, Kiitos. Burkhardt sanoi olennaisen. En sananen pakauden esittelijään mietinnöstä. Siitähän on keskusteltu. Tässä on 14 tarkistusta tehty. Joitakin ovat sosialistitkin tehneet. Tietysti minä kannatan useampia niistä. ehkä päin kaikkia. Mikä on vähän paradoksaalista. Mutta olennaista tässä on säilyttää kahden esittelijän ehdotuksen henki. Ja tässä pyritään viranomaisen uudelleen siirtämisestä tekemään sellainen, että se tapahtuu hyvissä oloissa. Ja kuten talousarvio kuitenkin haluaa, tässä pitää käyttää budjettivaloja tehokkaasti. Mutta erityisesti haluamme tarttua tähän tilanteeseen muistuttaaksemme parlamentin roolista – tällaisessa tilanteessa. Satalla 2012 ylkeästä julkilausumaa, niin se ei ole tähän tilanteeseen sopivaa. mä se, että ei ole mitenkään neutraali toimittaja. Parlamentti vaatii tämän 2012 julistuksen uudelleen avaamista. Ajatellaanpa, että kauden lopulla luodaan uusi virasto. Enpä tiedä, mikä sen nimi tulee olemaan, mutta komissio on tehnyt yrityksellä pyritään luomaan virasto, tällainen työvirasto, joka koordinoisi kansallisia työtarkistusta. Ehkä mä on, että miten parlamentti puuttuu näihin kriteereihin, joilla pyritään olemaan lukkaan tämän uuden viranomaiseen – talvipaikka kaikella tällä, mitä teemme, on merkityksensä senkin kannalta. Minä haluaisin, että me pyrimme mahdollisimman nopeasti käymään neuvoston kanssa keskusteluihin vakauttaaksemme tämän pankkiviranomaisen siirtymisen oikeusperustan. Raportista päätösten lisäksi me tarvitsemme muuta struktuuria ja Brexitin kontekstissa on epäilemättä hankiviranomaisen täytyy kyetä toimimaan ensimmäistä päivästä lähtien uusissa oloissa, sitä me tuomme. En käy tarkistuksia yksittäisen sen jälkeen läpi, mutta uskottavaa niistä useampaa tukemaan, erityisesti lup luvan myöntämistä kohtaan. Ja yksi tarkistus tässä on sellainen, että ei voida ottaa käsittelyyn, sillä kyseenalaistetaan instituutioiden sijainti. Sen, lisäksi, mitä sosiaalisesti niin voisin haluta, mennä kysyä toiselta esittäjältäkin, mikä tukee ehdotustamme. Tämä siis koskee 14 tarkistusta, joita kollegat ovat tehneet viiden, neljän viiden lisäksi, jotka Estelit ovat tehneet yhdessä ja sitten kaksi ää, valiokunta on antanut lausuntonsa perussopimus. Valiokunta on tehnyt aika originaalin ehdotuksen Elmar Brockin aloitteesta. Se on hyväksytty julkilausuman, joka liitettiin äänestykseen, joka koskee lääkeviraston uutta sijaintipaikkaa. Ja olisi mukaista, että hyväksymme saman julkilausuman, mutta, mutta se tekisi vähän esimerkiksi päällekkäisen kanssa, mitä me olemme hyväksyneet. Mitä meitä integroisimme tämän, ei aseta pidä kolme kertaa sanoa tekstin pitäisi olla selkeitä. Talousarviovaliokunta on tehtyksiä, jotka koskevat lainsäädäntöehdotusta, mutta on myös jo julkilausumaa, päätöslausumaa ja useimmat niistä ovat sellaisia, että valiokunta voisi hyväksyä ne. Erityisesti voimme jakaa huolen julkisten varojen käytön tehokkuudesta. I don't see Sander Loons. I... Kiitoksia, en näe täällä Sander Loonisia. Puhutteko te hänen puolestaan, herra lukee, olkaa hyvä. Kyllä, puheenjohtaja. Minun on korvattarhella Lunes, joka pyytää anteeksi. Hän ei voi olla täällä tänään, mutta hän on pyytänyt minua lukemaan seuraavan lausunnon hänen puolestaan. Olemme samaa mieltä tästä yleisestä sanamuodosta, joka löytyy mietintöluonnoksesta. Erityisesti tuemme kommentteja, jotka liittyvät pankkiviranomaisen ja ESMAN suhteeseen, samoin kuin kommentteja, jotka liittyvät äänestysmenettelyyn, menettelyyn, jossa lopullinen päätös kahdesti tapahtui tasapelitilanteessa. Olemme tehneet tarkistuksia ehdotuksia, eli kaikenlaiset uudistetut päätökset hajautetuista virastoista ja parlamentin vahvistettu rooli, jota tämä yhteinen julkilausuma kuvastaa. Sen pitäisi ottaa huomioon maantieteellinen jako ja tasapaino suurten ja pienten jäsenvaltioiden välillä. Maantieteellinen jakauma ja mahdolliset ongelmat pienille jäsenvaltioille nousivat esiin jo herra Heisin puheenvuorossa aikaisemmin. Äh, vaikka tämä mm, virasto nyt menee Saksaan, niin, äh, Ranskaan, niin on vieläkin äh, jäsenvaltioita, joilla ei ole yhtään EU-virastoa. Olemme siinä kiitollisia, jos tämä otettaisiin huomioon loppu mietinnössä. Edustaja Klint. Kiitos puheenjohtaja. Olen tyytyväinen eh, tähän mietintöön ja herra Burkhard Baltsin kommentteihin myös. Meidän täytyy katsoa, että Euroopan parlamenttina eh, huomioimme toimielimisen roolimme ja toteutamme tehtävämme sen puitteissa. Ja tähän viime vuosina neuvosto ei ole jättänyt yhtään eh, mahdollisuutta käyttämättä osoittamaan taatakseen, että on primus inter pares, ellei jopa ylivaltainen suhteessa toisiin toimielimiin. Eli tässä täytyy olla varovainen ja siksi olenkin iloinen siitä, että olemme hyvin selvästi sanoneet näkemyksemme. Se tosi seikka, että sekä pankkiviranomainen että EMA mm, mm, uusi toimipaikka löytyi mm, arpomalla tarkoittaa sitä, että eh, kriteerien kohdalla asiat eivät ole menneet oikein. Jos on selkeitä kriteerejä, joista voidaan avoimesti puhua, niin silloin päätöksenteonkin pitäisi olla varsin selvää, eikä eh, pitäisi syntyä sellaista eh, pakkotilannetta, että arpomalla pitäisi toimipaikka valita. Minusta tämä on ikävää. Vaikka olenkin saksalainen, mielestäni meidän olisi pitänyt pankkiviranomainen johonkin Keski- tai Itä-Euroopan maahan sijoittaa. Bratislavahan oli esimerkiksi paikkaa hakenut. Näin ei kuitenkaan käynyt. Siksi ymmärrän sen, mitä ECRn edustaja Luunes tässä toivoo, nimittäin, että että paremmin huomioitaisiin maantieteellisesti pienemmät ja keskisuuret valtiot. Toisaalta en voi olla samaa mieltä hänen tarkistuksensa 13 kanssa, jossa syntyy se vaikutelma, että mitä vahvempi Euroopan parlamentin rooli on, sitä heikompi olisi pienten jäsenvaltioiden mahdollisuus. siksi en tule tätä tarkistusta 13 tukemaan. Samoin minulla on ongelmaa tarkistuksen 14 kanssa Paul Tangilta, koska eh, on ainoastaan mahdollista mm, yhdistää ESMAN ja EPVn palvelut toiminnat, toiminnot, mutta ei kaikkien kolmen, siksi en voi tukea tätä tarkistusta, mutta yleisesti ottaen tuen tätä mietintöä ja näitä tarkistuksia, paitsi siis näitä kahta. Kiitoksia. Thank you. any case, uh, Kiitos. Slovakia haki lääkevirastoa ei pankkiviranomaista. Täällä puhumme siitä, että voi äänestää lääkevirastosta. Sven Giegold. Lyhyesti vain. Me emme tehneet mitään tarkistuksia, koska olemme tyytyväisiä tähän mietintöluonnokseen. Ja voin sanoa että kun olen lukenut kaikki tarkistukset, etten ole vakuuttunut siitä, että mikään niistä oikeastaan on tarpeen. Me voisimme yksinkertaisesti äänestää mietinnöstä tässä muodossa, mutta voimme myös hyväksyä joitakin tarkistuksia, ja sillä oli juuri merkitystä vieläkin olen uutelias joidenkin suhteen, mutta itse asiassa tämä ei ole tätä ydinasia. Minulle asian ydin on siinä, että me instituutiollisesti toteamme, että tapa, jolla tämä suju, oli aika hassua, että oli kaksi päätöstä. Ja neuvosto ei ilmeisesti kannata kovinkaan vakavissaan lainkirjainta. Meillä on samantyyppinen ongelma, kuten te tiedätte, EKPn nimityksissä, jossa on institutionaalinen konflikti, ja sen, että puhun siihen pidempään, niin pyytäisinkin puheenjohtajaa tiedottamaan yleisölle neuvotteluiden edistymisestä neuvoston ja euroryhmän kanssa koskien EKPn nimityksistä, koska näin tässä tällaista rinnakkaisuutta. Sama asia, mikä on kyseisen äh, tahon rooli, mitä tulee instituutioiden keskusteluihin ja neuvosto kuitenkin uskoo, että voi itse niistä päättää. Meidän oikeutemme tietenkin ovat erilaisia molemmilla alueilla, niin siltikin kysymys kuuluu, miten vakavissaan meidät otetaan, ja tämä riippuu myös siitä seikasta, kuinka vakavasti me itse otamme itsemme. Ja tässä on asian ydin. Joten toivottavasti, että meillä toivon vielä tämän lisäksi, että äänestyssessio on lyhyt tästä asiasta. First, uh... Kiitoksia vastaan teille, mutta Marisa, puhutko sinä Papadi Muuliksen puolesta? Ole hyvä. Dimitris cannot be here. Is a... Kiitos. Dimitri ei päässyt paikalle. Pyytää anteeksi. Hänen puolestaan halusin kiittää kahta esittelijää työstään. Ja luen Dimitrioksen lausunnon. Yleisten asioiden neuvostolla on päätös Ivan uudelleen sijoittamisesta, mutta Euroopan parlamentaisen pitäisi kuitenkin tehdä muutama asia selväksi, erityisesti koskien tekomenettelyä. Ryhmänä me olemme toistuvasti alle viivanneet meidän eri mielisyytemme Euroopan valvontajärjestelmästä ja EBAsta. Mutta tänne pitää puhua Euroopan parlamentin roolista viraston uudelleen sijoittamisesta – seurattavuus, vastuullisuus ja sen toimintasuhteessa työntekijöihin ovat kysymyksessä. Vilpitään ja seurattava yhteistyö koko lainsäädäntöketjun kautta ja molemmat lainsäädäntövallan käyttäjien laadukas toiminta pitäisi taata artiklan 292 mukaisesti seutissa. Tämä mahdollinen sijoittaminen päätettiin jäsenvaltioiden yhteisen sopimuksen pohjalta ainoastaan, mutta täytyy pitää huolta siitä, että parlamentti on mukana täysin. Ja 2012 yhteisen lausunnon revisiointi pitäisi selittää heti kosken keskittyä virastoja ja painotamme erityisesti maantieteellistä tasapainoisuutta virastojen sijoittamisessa. EMAn asianmukainen toiminta ja muiden virastojen kanssa ja komission rooli ovat tärkeitä. Tämän takia, että työolot ja elinstandardit ovat myös tärkeä kriteeri mukaan luki, mutta myöskin budjettitoimet ja varakäytön tehokkuus. Eman puolueettomuus on myös äärimmäisen tärkeää, ja aloitamme jatkokeskustelua näistä aiheista varjastelijoiden kokouksessa lähiaikoina. anna mono. No, euh, non, j'ai pas de commentaire, monsieur. Ei kommentteja, puheenjohtaja. Kiitos. Okei. Okay. Uh, thank. Okay. Kiitos ennen kuin annan puheenvuoron esittelijöille. Täytyy sanoa, että että mielestäni olennainen on mietinnässä. Tämä on oma mielipiteeni. Enkä minä näe näiden tarkistusten lisäarvoa. Jos jotain kommentteja voisin esittää, niin vahvistaisin sitä kohtaa, jossa sanotaan, että kohta neljän päätös on, on tärkeä. Jäsenvaltiot päättävät keskenään, mutta päätös on tässä paperissa. Jäsenvaltiot väittivät, että he ovat tehneet päätöksen, mutta päätös tapahtuu muualla. tekisi jotain, joka on, on johdonmukaista sen kanssa, mitä te sanotte. Että fakta ydin on, että se tekee päätöksen, jos välttämättä päätösten pohjalta on epäselvää, onko se myös neuvoston päätös vai ainoastaan jäsenvaltioiden päätös. Eli oikeusperusta on epäselvää. Tämä päätös täytyy siirtää yhteispäätösmetelmän sisälle ja siinä me olemme valmiita tekemään toisen päätöksen. Tässä me olemme samaa mieltä säännön kanssa, mutta tämän menettelyn kanssa. Ja tässä on villakoiran ydin. Mutta oli mikä oli mietintö on oikein hyvä. Mitä EKP tulee. Parlamentin puhemies on lähettänyt puheenjohtaja Tuskille kirjeen ja, ja myöskin tonnella ja parlamentin neuvoston puhemiehen kirjeen. Ja jos Vastausta ei tule ajoissa. Me arvioimme koordinaattoreiden tasolla, mitä me itsenäisesti teemme. Tämä on selvästi tutkessamme. Esittelijät. No, I mean, mm, look, mm, believe uh, everything is fine and I... mielestä kaikki on ihan ok ja minä kovasti tuen sitä, mitä kollegat ovat sanoneet, että yhteisesittelijän alkuperäinen ehdotus oli ihan oikea, joka käsitteli oikeita asioita. Ainoa niin on sellainen, mitä muuta eivät ole täällä käsitelleet. Tämä ehdotus tulee Afkosta. Tämä tietysti pitää ottaa mukaan eri syystä tähän loppuversioon, mutta tältä pohjalta ehkä pystymme saamaan kyllä valtu, neuvotteluvaltuutuksen valiokunnalta alkaa neuvostella, neuvotella neuvoston kanssa asiasta. Yeah, okay. no, as far as I Hyvä, jos olen oikein ymmärtänyt, niin Afkon lausunto on aika lailla linjassa mietinnön kanssa. On teidän asianne, miten otatte sen siihen mukaan. No niin, aikataulu on äänestys Ekonissa 24. huhtikuuta. Täysistunnossa ilmoitus siirtymisessä toimintojen välisiin neuvotteluihin toinen toukokuuta. No niin, ja seuraava kokous on maanantaina 23. huhtikuuta iltapäivällä ja koko tiistain sitten myös 24. päivä toukokuuta. Nyt kokous päättyy. Kiitoksia.